Hyvät kollegat, eiköhän jatketa kokousta. Ja toivotan tervetulleeksi Rova Vasilion komissiosta, joka vastaa siellä terveydestä. Se on sellainen asia, joka on kovin kiinnostunut, kiinnostava asia kaikissa ää, jäsenmaissa. Rova Siljo, tervetuloa ympäristövaliokuntaan näin tällä uudella vaalikaudella. Meillä on paljon kunnianhimoisia ja innostuneita ja sitoutuneita jäseniä tässä valiokunnassa. Ja ympäristön lisäksi tietenkin terveys on kovin korkealla esityslistalla. Te olette tullut tänne ilmoittamaan meille uusimmista tiedoista tätä H1N1-virusta vastaan. Tämä on silloin asia, joka monissa maissa on kuitenkin askarruttaa suurta yleisöä. Komissio on laatinut tiedonannon asiasta ja kertaasti keskustelemme tästä asiasta teidän kanssa. Niin meillä on puolitoista tuntia aikaa varattu tähän ja riippuen sitten keskustelun tiiviydestä, minä sitten huolehdin siitä, että kaikki pääsevät puhumaan. No niin, rouva komissaari, tervetuloa ja olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat valiokunnan jäsenet, tietysti minulle on suuri ilo ja kunnia olla ensimmäistä kertaa näin vaalien jälkeen täällä keskuudessanne. Täytyy sanoa, että tämän valiokunnan kanssa edellisessä parlamentissa suhteemme oli erittäin rakentava ja hyvä ja olen varma siitä, että nämä hyvät suhteet tulevat jatkumaan myös tulevaisuudessa. Aivan kuten puheenjohtajani sanoi, tulin tänne tänään kertomaan teille oman raporttini siitä, mitä olemme tehneet viime kuukausien aikana H1N1-viruksen osalta influenssapandemian osalta. Haluaisin kertoa teille nyt ensin lyhykäisesti nykytilanteesta ja sitten kertoa jatkuvista ponnisteluistamme valvoa tätä kansanterveyden uhkaa. Kaikki EU-maat ovat raportoineet vahvistetuista tapauksista. Yli 55 000 sairastunutta on Euroopassa mutta monet maat ovat jo lopettaneet laskemisen, joten en voi sanoa, että tämä luku nyt olisi mitenkään luotettava. Uskon, että tuo luku olisi paljon suurempi. Ja noin 350 000 H1N1 tapausta globaalisesti. Siis sanoin, että useat maat eivät enää raportoi sairastuneiden määrästä, joten nämä luvut ovat varmasti korkeampia. Infektiotasot ovat korkeimmillaan 5-24-vuotiaiden joukossa sairaalassa on eniten ollut potilaita 0-4 vuoteen. Onneksi suurin osa näistä sairastapauksista on ollut lieviä, mutta tähän mennessä noin 174 ihmistä on Euroopassa kuollut. Suurin osa näistä kuolonuhreista on, oli henkilöitä, joilla oli jo vakavia tauteja entuudestaan. Euroopan tautien torjunta- ja ennakointiviraston asiantuntijoiden mukaisesti kuolintaso on maailmanlaajuisesti samantyyppinen kuin kausiflunssassa tällä hetkellä, eli noin 200 50 000 ihmistä vuosittain kuolee tähän, mutta tämä ei tarkoita sitä, että pandemia tai kausiflussa olisivat harmittomia. Nykyanalyysin mukaisesti ajatellen eteläisen pallonpuoliskon pandemian käyttäytymistä on arvioitu, että kaikista pahimmassa tapauksessa noin 30 prosenttia EU-väestöstä voisi saada viruksen talvikauden aikana. Tämän lisäksi vaarana on myös se, että muunlaisia viruksia voi tulla, influenssavirus voi mutatoitua ja siitä voi tulla pandeminen. Tämä saattaa johtaa siihen, että lopputulos saattaa olla hyvinkin paljon vakavampi. Tämä edustaisi valtaisaa haastetta kansanterveyden hallinnoinnin osalta ja asettaisi valtaisasti paineita terveydenhuoltoon ja laajemmin talouteen yhteiskunnissamme. On tärkeää muistaa se, että pandemia-influenssat ovat pitkälti vältettävissä olevia, mutta on niitä ei voi välttää, mutta on asianmukaista kuitenkin ja ehdottoman välttämätöntä olla hyvin valmistautuneita niin, että voidaan minimoida pandemian vaikutukset. Tietysti tekninen kapasiteetti, budjettivarat ja valmistelurakenteet eivät ole kaikissa jäsenvaltioissa samanlaiset. Jotkut ovat paremmin valmistautuneita kuin muut tilanteen hallintaan. Tämän vuoksi koordinoitu ja tukeva lähestymistapa EU-tasolta on äärimmäisen tähdellistä, jos me haluamme vastata tähän kriisiin mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Vuosien kuluessa jäsenvaltiot ovat kehittäneet kansallisia valmistelusuunnitelmia, joissa on korostettu koordinaatiota, ennaltaehkäisyä ja valvontatoimia ja on nostettu parannettu kapasiteettia vastata influenssapandemiaan. Ennen tätä komissio identifioi valmistautuneisuuden influenssapandemiaan prioriteetti, prioriteettikysymyksenä. 2005 komissio hyväksyi tiedonannon influenssapandemian valmistautumisesta ja siinä keskityttiin erilaisiin välineisiin, joilla voidaan auttaa jäsenvaltioita tässä tehtävässä. Me olemme hyvin valmistautuneita, koska kun huhtikuussa sairastapauksia alkoi tulla, jäsenvaltiot ovat siitä lähtien koordinoineet toimiansa ennalta tehtyjen valmistautumissuunnitelmien mukaisesti. Viraston avulla komissio on johtanut näitä koordinaatitoimia EU tasolla olemassa olevan lainsäädännön, tartuntatautilainsäädännön mukaisesti ja 30. huhtikuuta järjestetyn ylimääräisen terveysministerien neuvoston johtopäätösten mukaisesti. Aktivoin äh, hätäterveysoperaatio toiminnat komissiossa, jonka avulla voidaan sitten valvoa tilannetta ja voimme johtaa kansa, kansa, mm, jäsenvaltioiden terveysviranomaisten tapaamisia. Komissio tuu, saa tukea tehtäväänsä EUn terveys- ja turvallisuuskomitealta, johon kuuluu kansallisista hallituksista korkean tason virkamiehiä. Se luotiin epäviralliseksi koordinointi- ja yhteistyöelimeksi ja se keskittyy terveysuhkatietojen vaihtamiseen. Tämän taudin alun jälkeen meillä on ollut 30 audiokonferenssitapaamista jäsenvaltioiden edustajien kanssa ja lisää tapaamisia kolmansien maiden edustajien kanssa, samoin kuin WHOn edustajien kanssa. Jokaisen tapaamisen pöytäkirjat ja esityslistat on lähetetty kaikille osapuolille ja tiivistelmät keskusteluista voi saada terveyspääosaston verkkosivuilta. Kesän aikana tapaamisia oli edelleen ja tänä päivänä niitä on kerran viikossa ja niissä keskitytään riskihallintakysymyksiin. Koordinointiponnistelujemme tuloksena Euroopan komissio ja jäsenvaltiot ovat hyväksyneet useita tärkeitä päätöksiä, joilla voidaan varmistaa pandemian tehokas hallinnointi. Haluaisin mainita niistä teille muutaman. Meillä on suuntaviivat tapaushallinnoinnista ja hoidosta ja neuvoja lääketieteellisistä toimista terveysviranomaisille. Tämän lisäksi on ohjeita yle- suurelle yleisölle henkilökohtaisista suojatoimista, lausuntoja koulujen sulkemisesta, ro- rokotusprioriteettiryhmistä ja matkustusohjeita matkailijoille. Tietysti meillä on yhteinen määritelmä, jolla voidaan auttaa diagnosointia. Tämä oli tietysti prioriteettimme. Ja tässä haluaisin ilmaista todella vilpittömän kiitokseni Euroopan parlamentille siitä, että aikaisemmin tänä vuonna se hyväksyi sen, että nopeutetaan menettelyjä niin, että me voimme hyväksyä sitovat määritelmät ja valvontamekanismit H1N1 hyvin, tapauksille hyvin nopeassa aikataulussa. Jos tilanne uudelleen pahenee syksyllä, toivon, että voimme luottaa parlamentin vastaavanlaiseen tukkoon niin, että me voimme hyvin nopeasti, hyvin nopeasti muuttuvaan tilanteeseen vastata, jotta voitaisiin sektoreita ja jäsenvaltioita vahvistaa koordinaatiota. 15. syyskuuta Euroopan komissio hyväksyi tiedonannon, jo jossa käsitellään tärkeimpiä kysymyksiä ja vastauksia, joilla voidaan vastata pandemiaan. Ja kaikki tämä yhdessä ainoassa raportissa. Siinä on kolme tärkeintä tavoitetta. Ensinnäkin halutaan tuoda esille tärkeimmät saavutukset Euroopan yhteistyöllä, jossa ovat mukana jäsenvaltiot, komissio ja tärkeimmät kansainväliset toimijat. Tässä kysymys on esimerkiksi siitä, että kaikilla jäsenvaltioilla on kaikista päivitetyin tieteellinen tieto ja tekninen ohjaus tietokäytössään eurooppalaisten virastojen, kuten ECDC ja Euroopan lääkintäviraston kautta. Kyseessä voi olla myös jäsenvaltioiden viranomaisten välinen sopimus yhteisestä EU-lähestymistavasta matkustussuosituksiin, koulujen sulkemiseen ja niin edelleen. Toinen tavoite, siinä määritellään, kuvaillaan joitakin laajempia kysymyksiä, jotka liittyvät pandemiaan. Ja tässä mukana on esimerkiksi yhteiskunnan taloudellisia vaikutuksia ja sektori, sektorit ylittävän yhteistyön merkitys. Kolmas tavoite liittyy erityisempiin haasteisiin, kun halutaan olla valmistautuneita pandemiaan. Eli rokotukset ja antiviruskehityskulut, tuki kolmansille maille ja niin edelleen. Nämä erityiskohdat kuva- kuvaillaan hyvin yksityiskohtaisesti viidessä työasiakirjassa, jotka ovat tämän tiedonannon yhteydessä. Tämä tiedonantopaketti tulee peru- olemaan perustana keskusteluille – Euroopan unionin terveysministerien eri, erityiskokouksessa 12. lokakuuta. Jotta voidaan vastata pandemiaan mahdollisimman tehokkaasti, me myös teemme läheistä yhteistyötä tärkeimpien maailmanlaajuisten kumppaneidemme kanssa. 11. syyskuuta järjestin erityisen globaalin terveysturvallisuusaloitteen ministeritason kokouksen – siellä oli mukana siis G7-maat ja Meksiko ja keskittymme keskusteluissa pitkälti rokotuksiin ja apuun kolmansille maille. Tämä ryhmä on todella osoittautunut hyvin arvokkaaksi, kun halutaan varmistaa kansainvälinen tiedonvaihto ja koordinaation onnistuminen aina siitä lähtien, kuin virus ensimmäistä kertaa löydettiin. Palatakseni nyt tärkeän kysymyksen rokotuksista. Viime viikolla EMEA julkaisi. Ja tiedän, että teillä on myöhemmin tapaaminen Eman johtajan kanssa. Siis tämä virasto julkaisi myönteisen kannan ja suositteli kahta pandemia influenssarokotusta, joille voidaan antaa EU-laajainen laajuinen lupaa. Voin nyt kertoa teille, että komissio on myös saattanut nyt päätökseen eilen tämän markkinalupakysymyksen. Tämän lisäksi komissio on esittänyt suosituksia ja ohjeita rokotusstrategioista ja prioriteettiryhmien identifioinnista. Nämä suositukset on jo hyväksytty terveys- ja turvallisuuskomiteassa ja tässä tarkoituksena kokonaisuudessaan on tukea jäsenvaltioita, kun ne panevat täytäntöön rokotusstrategioitansa. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. Tämänhetkisen H1N1-pandemian vaikutukset ovat olleet varsin rajalliset tähän mennessä. Kuitenkin meidän täytyy olla erittäin hyvin valmistautuneita, kun meillä on tällainen uusi influenssavirus, koska me tiedämme, miten ennalta arvaamattomia tällaiset virukset voivat olla. Kun me 11. syyskuuta tapasimme kansainvälisten kumppaneidemme kanssa WHOssa, niin hyvin selvästi muistan, mitä yksi who asiantuntijoista tässä totesi. Hän sanoi, että kukaan yksikään ihminen ei voi olla varma siitä, millä tavalla tämä virus tulee käyttäytymään. Se saattaa jäädä niin yhtä lieväksi kuin se tähän mennessä on ollut, mutta joku kaunis päivä se voi olla paljon vakavampi ja meidän kaikkien täytyy siinä tapauksessa olla valmistautuneita siihen. Me olemme hyvin valmistautuneita, mutta meidän täytyy edelleen pysyä varpaillemme nyt kun talvikausi lähestyy ja meidän täytyy varmistaa, että kansalaisemme on suojattu tältä uhualta ja meidän täytyy jatkaa nopeaa reagointia asianmukaisin toimin silloin, kun tarve vaatii. Ja tietysti minä toivon, että voin tässä laskea Euroopan parlamentin ja teidän valiokuntanne arvokkaan tuen varaan. Kiitos. komissaari, paljon kiitoksia tästä esityksestä. ja komission ja jäsenvaltioiden pyrkimyksiä tai toimia pyritään tällä tavalla valmistelemaan ja pohjustamaan influenssan vaikutusten leviämisen estämiseksi ja jotta se ei pääse käsistä. Me olemme kuulleet näistä yksittäisistä toimista tämän suunnitelman osalta. Olen itse rokotattunut tänään. Tämähän on parlamentissa on tämä tarjolla tällainen rokotus. Olen kuullut, että rokotteet ovat nyt myös toista influenssaa varten. Ja nyt selvitetään jäsenten keskuudessa, miten tämä tilanne nähdään ja miten asiantuntijat arvioivat tilanteen. Täällä on useitakin puheenvuoropyyntöjä. Aloitan Peter Liisellä. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank, Frau Kommissarin. Kiitoksia Kiitän komissaaria näistä hyödyllisistä puheenvuorosta. On todellakin tärkeää, että komissio koordinoi ja auttaa jäsenvaltioita, koska on kyse pandemiasta. Ja kukaan ei ymmärrä, jos meillä olisi täysin erilaiset strategiat ja erilaiset suositukset. Näistä täytyy, näitä täytyy koordinoida jäsenvaltioiden kesken. Kiitän myös erityisesti suosituksesta koulujen sulkemisen osalta meillä on eräs jäsenvaltiossa käyty keskustelua asiasta. Olen kuullut Brasiliasta, jossa minun tietoni mukaan Brasilia on tietojen mukaan se maa, jossa useimmat kuolintapaukset ovat sattuneet ja siellä on kouluja suljettu kolmen viikon ajaksi. Tulos oli se, että koulut sitten tapasivat koulun ulkopuolella – jossa järjestettiin tapaamisia lasten kanssa ja lapsille. Ja kuitenkaan lasten hygienia ei onnistunut niin hyvin kuin olisi pitänyt voida tapahtua. Kaksi kysymystä e, rokotuksista ja sitten näistä liikkeistä, äh, lääkkeistä ja käsitykseni mukaan äh, hyväksyntä koskee kaikkia ryhmiä, myös riskiryhmiä ja lapsia. Viime valiokunnan kokouksella Jakab sanoi, että kliiniset tutkimukset, joita on tähän mennessä suoritettu, niitä on tehty vain terveille aikuisille. Minun tietäni mukaan on kuitenkin niin, että rokote on myös ö, tarkoitettu lapsia ja riskiryhmiä varten, koska se on tavallaan mallilupa, mutta tämä täytyy selvittää. Ja kuitenkin minun maani terveysministeri antoi hyvin sekavan suosituksen siitä, että se tapahtuisi vasta keväällä. Haluaisin tietää tästä selvennyksen, että, että tämä, koski, tämä rokotus koskee myös riskiryhmiä ja lapsia. Toinen koskee tätä suonen sisäistä lääkitystä. Minulle on sellainen käsitys, että, että Tamifluuta olisi riittävästi käytettävästi ja tämä on ollut Äh, meidän esittelemään oli Rova Krostet, kun puhuttiin lasten lääketurvallisuudesta, niin että ne tehdään lapsiystävälliseksi. Ja tämä on minulle hyvin tärkeä asia. Minä tiedän, että, ja tämä antakin aiheen kolmanteen huomioon, että, että muodollisten rokotteen salliminen äh, näistä asioista vastaa komissari Verhoiken, mutta ehkäpä nyt olisi syytä miettiä, että eikö että halutaanko näin tulevaisuudessa tehdä, koska komission puheenjohtaja Barroso, hänen täytyy pohtia, millä tavalla komissio nyt rakennetaan. Siksi tällainen henkilökohtainen kysymykseni komissari Vassiliolle menneiden vuosien kokemuksen pohjalta suosittelette Barrosoa, että jos hän kysyy, että, että lääkeaineoikeus pitäisi sijoittaa terveys, terveyskomissaarin salkkuun tai teollisuuskomissaarin salkkuun, mitä tähän suosittelisitte? Kiitos, herra Liise tässä toivotan tervetulleeksi jo herra Thomas Lundgrenin, joka on EMEAn toimitusjohtaja, sanomaan tämän tiedoksi niille kollegoille, joilla on tiettyjä kysymyksiä EMEAn suuntaan, että se on hyvä tietää, että tehän olette täällä äh, iltapäivän mittaan myös äh, asiantuntijana käytettävissä. Dagmar Roth-Berendt. Kiitoksia puheenjohtaja. En nyt viittaa mihinkään siihen, että meillä on keskustelu Lönkrenin kanssa myöhemmin tänään, kun voimme keskustella luva näistä, näistä rokotteiden luvista ja lääkänepolitiikasta. Rouva komissaari, kun kuuntelin teitä, olen aika imponeerattu, mutta kun ajattelin sitten, että miten kun menen kotiin toiseen päin muualle EU-ssa, niin tämä vaikutelma häipyy, hiipuu. Kun te puhutte näistä kokouksista, joita teillä on 30 AV-konferenssia ja niin poispäin, kaikki osanottajat olivat parha- asiasta parhaiten perillä olevia ihmisiä. Ja sitten muut ovatkin sitten huonosti tietoisia. Meillä on kuitenkin neljä kriteeriä, joita minä jään kaipaamaan. No, nämä Äh, informaatio, varautuminen ja niin poispäin. Ensinnäkin informaatio. Minusta on edelleen kovin kiinnostavaa, että eräissä jäsenmaissa on ollut jonkin verran tietoa, ei johdonmukaista kuitenkaan, ei samaa määrää, määrää samassa paiko, er, samassa paiko, siis ei kaikissa kouluissa, ei kaikissa yliopistoissa, eikä kaikilla, kaikissa toimistoissa, eikä kaikissa hallintokunnissa. Ihmiset eivät tiedä tismalleen, mitä heidän pitäisi tehdä saako, saatko he kätellä toisia ja saavatko suudella toisia vai ei, äh, pitäisikö heidän äh, välttää metroa vai mitä, ne, ja mitä heidän pitäisi tehdä, mitä he saavat tehdä. Siis simppeliä äh, tietoa, jos näitä ei tule tästä tällaista konferenssista, niin mitä ne sitten tapahtuu? Ja, ja toinen, tämä varautuminen, ennalta varautuminen olin kovin hämmästynyt silloin, kun tämä lukuvuosi alkoi syyskuussa eri aikoihin eri jäsenmaissa, että kaikissa kouluissa ei kuitenkaan, eikä kaikissa rakennuksissa, eikä kaikissa tehtaissa ollut desinfiointivälineitä käsillä. Ja ihmisille ei kerrottu, että kun tulet huoneeseen ja lähdet huoneesta, niin desinfioi kätesi. Ja jotkut sanomalehdet, joissakin sanomalehdissä tätä asiaa käsitellään, mutta tämä ei ole yleistä tietoa ja meillä kuitenkin tällainen tilaisuus tai mahdollisuus on vain paikoitellen. Tämä, tällaista yleistä järjestelmää ei ole. Ja sitten tärkeämpi osa, joka on varautuminen ja tiedotus ja neuvonta. Meillä on nyt valtavaa innostumista, innostusta erityisesti jäsenmaissa. Me olemme sitten äänestäneet budjettiin, että jäsenmaat saisivat tukea näiden tällaisten aineisten ja rokotteiden ostamiseen. Me kaikki tiedämme, että tämä ei kuule Euroopan unionin vastuulle, eikä sitä pitäisi laittaa budjettiin, mutta siitä huolimatta laitettiin se budjettiin ja äänestettiin siitä. No sanotaan vielä kerran, että se on jäsenvaltioiden vastuulla. Ollaanko siellä varautuneita ja miksi eivät ole, jos eivät ole, niin miksi eivät ole. Voisitteko ruveta nimeämään jo niitä maita, jotka eivät pysty tekemään mitä pitäisi? meillä on jonkinlainen käsitys siitä, minkälainen tilanne omassa jäsenmaassa. Eikö olisi kiva saada kuva, että missä vaiheessa jäsenmaat pystyvät varaamaan niin ja niin monta sairaalaa edistyksestä varten ja kuinka paljon on rokotteita valmiina. Tämä olisi varautumista. Ja sitten lopetan pikkuhiljaa. Sitten tämä neuvo, neuvonanto. Miksi emme vaan kerro ihmisille, mitä pitäisi tehdä? Ihmiset eivät tiedä nyt, että, kun, että pitäisi ottaa rokote vai ei. Tällaista neuvoa täytyy antaa, se täytyy antaa kaikissa jäsenmaissa suurelle yleisölle, koska ihmiset eivät tiedä. Ja hyvä meidän tänään keskustelemme herra Lönkrenin kanssa näistä pulmista, joita tähän liittyy, mutta tämä, mutta tämä tässä pitäisi ottaa joku johdonmukainen linja. Se on to answer already? Yes. Um, well, I agree with... Olen kanssasi samaa mieltä siitä, että meidän vastuumme on pitää huolta siitä, että kaikilla jäsenvaltioilla on sama tieto, samat direktiivit, neuvot. Ja meidän pitää sopia yhdenmukaisesta tavasta viestiä näistä asioista suurelle yleisölle. Mutta tiedät hyvin, että jos yritän tehdä enemmän kuin tuon verran, aloitan, jos alan esittää ministerille kysymyksiä, mitä olet tehnyt tälle tai tuolle asialle, he syyttävät minua omiin asioihinsa puuttumisesta. Joten minä olen hyvin hankalassa asemassa Pyrimme antamaan kaiken välttämättömän tiedon. Me hyväksymme asiakirjoja, jotka koskevat sitä, miten sulk- suuri yleisö saa tietoa koulu- koulujen sulkemisesta. Olemme sopineet tiedoista matkustajille. Mutta loppukädessä terveysministerit soveltavat tätä. He joko noudattavat tai eivät noudata näitä ohjeita. Kansallisten tietoisuuden lisääminen. Nyt kun minä matkustan jäsenvaltioihin, jotkut kysyvät minulta, onko tämä nyt niin vakava, kukaan ei puhu siitä enää. Ehkä pääsiä ei enää pidä kiinnittää huomiota. Siksi painan päälle, että terveysministerit pysyisivät tarkkana. Meidän täytyy olla valmiita. Ehkä meitä lopuksi syytetään siitä, että teemme, olemme tehneet enemmän – kuin mikä oli välttämätöntä. Mutta parempi, että meitä syytetään siitä, että olemme tehneet enemmän kuin että tilanne kääntyy pahempaan, emmekä ole olleet valmiita. Totta että meillä on ollut yli 30 videokokousta jäsenvaltioiden edustajien kanssa. Olemme sopineet monista asioista, mutta kuten sanoin, sovelluspuoli jää heille. Okay, Corinne euh, Madame la ymmärrän, että subsidiariteettiperiaate herättää paljon hankalia kysymyksiä, mutta kuten kollega Liise totesi, meillä oli kuuleminen, jossa oli Rova Jakab, joka antoi ymmärtää, että rokote, sitten kun se on käytössä, ja sitä on jaossa, sitä annettaisiin terveille aika, aikoisille. Sitten astmaatikot, immunikatoiset, katoiset, heitä tämä ei koske, sillä rokotusten sekundaaristen vaikutusten tutkimukset alkavat vasta lokakuussa sen jälkeen, kun rokotteen käytännöt on alkanut. Onko tämä komission virallinen kanta. Minä olen vähän hämmästynyt, enkä ymmärrä hyvin sitä, että jotkut valtiot sanovat, että aloitamme lapsista ja alttiissa asemista olevista henkilöistä, ja Rova Jakabin kanta oli vastakkainen. Tai sitten minä en tajunnut yhtään, mit, mitä hän sanoi. Sitten Rova Rivasin esittämä kysymys, johon palaan, koskee tämän äh, rokotteen äh, koostetta ja ehkäpä pääjohtaja vastaa tässä, mutta on erittäin tärkeää, minkälaisia äh, lisäaineita käytetään, onko alumiinia, onko muita metalleita läsnä äh, vasta-aineen toiminnan lisäämiseksi. Tämä kertoisi, minkälaisia ongelmia rokotteet voi aiheuttaa. Tällaisia kysymyksiä monet kansalaiset kysyvät, ja siksipä minäkin. Äh, sitten kysymyksiä otetaan myös herra Lundgrenia varten. Keräämme tässä muutaman kysymyksen ja sitten voitte vastata. Ongelman aika. François Crostet. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja rouva komission jäsen. Olemme aina iloisia tässä me teidät vastaan valiokunnassamme. Emmekä me puhu äh, tästä influenssasta ensimmäistä kertaa. Tässä on kysymyksiä, jotka on parempi sitä pääjohtajalle, ennestään niitä. Mutta puhun nyt tiedottamisen välttämättömyydestä. Kun huomaamme, että sellaisissa kuin jäsenvaltioissa, jossa tiedotus on hyvä, hämmennys on täydellinen. Hämmennys valitsee toisaalta kausittaisen flunssan ja H1N1 flunssan väli, influenssan välillä. Jotkut ihmiset ajattelevat, että tämä kausiluotoinen flunssa säädetään kauhean pahaa ja se tapaa enemmänkin. Ja jos H1N1 on samanlainen, niin miksi puhua siitä? Mutta tietämme mukaan, sen mukaan, mitä sanoitte, emme tunne tätä virusta, se on ennakoimaton, emme tiedä, miten se voisi muuttua, ja tänään on tärkeää ryhtyä ennaltaehkäiseviin toimiin. Rava komission jäsen kysyisikin teiltä, miten te parhaiten reagoisitte sitten näistä esimerkiksi rokotteen lisäaineista on syntynyt tehosteaineista on syntynyt polemiikki, sitten on lääkäreitä, jotka eivät aio rokottaa. Vaikka puhutaan erityisryhmistä, jotka pitäisi ensin rokottaa. Mitä te vastaatte? Ja jos, jos oma lääkäri sanoo, että hän ei aio ottaa rokotusta, kun se on hyödyllistä. Tällaiset tiedot ovat virheellisiä ja vaarallisia. Jos talvella Valitettavasti meillä on vakava pandemia, virus muuttuu. Emmekä kohtaa tilanne, mitä ennakoimme. Ehkä me sitten emme enää kerkeä tarttua tilanteeseen. La troisième française, Michel. Ja sitten kolmas ranskalainen, Michel Gessiesi. Euh, merci. Yes, puheenjohtaja. Meillä on useampi kysymyssarja. Ensinnäkin luvan myöntämisestä. Minua yllättää. Lopuksi vaikka kyseessä on kollegia. Minä olen uusi jäsen, niin minä kuulen, että miten se teollisuuskomissaari tämän luvan lopuksi antaa. Eikö terveyskomissaarin pitäisi olla vastaus tästä? Ja sitten kun tarkastelen mehän tietoa, niin meillä ei ole vaikutuksista, se vaikuttaa tietoa. Ja olemme, kokeet ovat perustuneet H5N1-virukseen. Ja on todettu, kun tämä toimii H5N1, tässä on tuloksia ekstrapoloitu. Ja tässä on tälle kolme vu- vuotta. Tällaisten tapauksessa ei ole paljonkaan tietoa. 10 17 vuotta ei paljon kokemuksia, eikä myöskään raskaana olevien naisten tapauksessa. Mutta mitkä ovat ensisijaisia ryhmiä? Astmattiset lapset, raskaana olevat naiset. Onhan tässä jonkinlainen ristiriita sitä luvasta, kannetaan ja kliinisten tietojen puutteen välillä. Täällä kysymys vastuukysymys. Eilen tapasin Novartiksen eli laboratorion edustaja. Olette antamassa, myöntämässä lupaa sille. Ja kysymykseen, kuka olisi sekundaariefekteistä vastuussa? Minulle sanottiin, laboratoriot ovat vastuussa ainoastaan rokotteen laadusta Lääkevirasto antaa luvan, samoin kuin komissaari ja jäsenvaltiot ovat käytöstä vastuussa. Ajatellaan, että huomenna minä rokotan itseni. Meidän Guillaume barren sairaus, se on neurologinen sairaus. Ja saan Guillaume barren sairauden. Ketä vastaa minä käyn? Hallitus, lä- lääkevirasto, komissio. En mä halua sitä, että sen tapahtuvan Euroopassa, mikä on tapahtunut Yhdysvalloissa, jossa laboratoriot ovat immuuneja kanteelle. Ja lopuksi tätä jotain Baxter-laboratoriosta viime vuonna kehitti, kehitti rokotte, joka tappoi ihmisiä Tsekissä, Itävallassa – on oikeusjuttu. He yhdistivät kaksi virusta. Ja rokote on tappanut ihmisiä. Se on valmistusvirhe. Kysymys on, mil, miten me voimme luottaa laboratorioiden turvallisuusprotokolliin? Ja loppukysymys, mitä te teette, että farmakologisen valvonnan protokolla laadittaessa on riippumattomia asiantuntijoita, jotka varmistavat, että rokote ja rokotettujen seuranta on riippumatonta eikä ää, lääkelaboratorioiden rahoittamaa. Kiitoksia komissaari vastanneen. Toivottavasti nyt muistan kaikki nämä kysymykset. onko rokote turvallinen nai, raskan oleville naisille ja lapsille? No tietysti minun jälkeeni tulee asiantuntevampi henkilö vastaamaan tähän kysymykseen, mutta tulen kertomaan teille nyt oman tietoni mukaisen vastauksen tästä. Tiedän, että EMEA, kun se julkaisi oman tieteellisen kantansa, se sanoi, että Virastolla ei ole mitään syytä uskoa, että tämä rokote ei olisi turvallinen lapsille tai raskan oleville naisille. Tähän mennessä on saatu noin on tehty noin 9000 kliinistä testiä ja EMEA on pyytänyt myös kyseisiltä lääkefirmoilta, että ne jatkavat kliinisiä kokeitansa ainakin vielä 8000 kokeen verran, ja niissä pitää korostaa la, lasten ja raskan olevien naisten reaktioita. Mä uskon, että koska rokotetuotannon malli on ollut sama influenssalle viimeisen 20 vuoden ajan, niin on syytä uskoa, että tämä nimenomainen rokote ei tule toimimaan eri tavalla kuin se on aikaisempien rokotteiden kohdalla toiminut. Tämän vuoksi EMEALta tuli tämä kanta, mutta tietysti EMEAN lääkevalvonta säännöt ovat tässä nimenomaisessa tapauksessa erittäin tiukkoja ja kaikki tähän liittyvät tahot, jäsenvaltioiden luvanantoviranomaiset, ja niin edelleen. Kaikilla on velvollisuutena raportoida joka ikisestä ö, sivuvaikutuksesta, joka heidän tietonsa tulee. Ja EMEA ja ECDC tulevat myös seuraamaan tätä hyvin ö, tarkasti. Näin ollen siinä tapauksessa, jos on mitään ö, todisteita sivuvaikutuksista, niin EMEA voi missä tahansa vaiheessa muuttaa omaa kantaansa, tieteellistä kantaansa. Ja tietysti markkinointilupaa asianmukaisesti tullaan myös tarpeen mukaan sitten muuttamaan. Kausiflunssa on totta kai vakava asia, enkä varmasti ole yhtä mieltä kenenkään sellaisen kanssa, joka sanoo, että se, on vakava, se ei ole vakava asia, koska se on, kuten sanoin, se tappaa vuosittain noin 250-500 000 ihmistä, joten se on vakava kysymys, eikä meidän pitäisi aliarvioida edes tämän äh, influenssa, tämän kausiflunssan äh, vakavuutta äh, vaikka, se, vaikka kuolleisuustaso olisi samaa tasoa kuin normaali kausiflunssan uhrimäärä. No kysymys siitä, millä tavalla asioita kommunikoidaan, viestitään suurelle yleisölle, niin tämä on erittäin tärkeää. Minä viittasin tässä tähän työasiakirjaan ja tiedonantoon, ja sanoin, että 12. lokakuuta, kun keskustelemme tästä asiasta terveysministeriön kanssa, tulemme ehdottamaan, että päätämme erityisestä päivästä jolloin kaikissa 27 jäsenvaltioissa viestitään samat asiat, eli ohjeita väestölle, rokotetietoja ja niin edelleen. Ja tällä tavalla voidaan varmistaa yhdenmukainen tiedotustapa. Tietysti tämä nyt riippuu siitä, haluavatko ministerit seurata tätä neuvoamme. No siinäpä varmaan oli kaikki. Merci beaucoup. No niin, kiitoksia. Thomas Ulmer. Niin, puheenjohtaja, kiitoksia. Haluan onnitella komissaaria siitä, että nyt tässä tapauksessa olemme tehneet järjestynyttä työtä ja missä kitkattomasti asiat eivät ole edenneet, niin seuraavalla kerralla sitten saamme uusia tietoja. Mitä tulee sivuvaikutuksiin, täytyy omasta käytännön kokemuksestani sanoa, että, että harvinaiset sivuvaikutukset ilmenevät vasta sitten, kun on rokotettu yli miljoona potilasta. Saksan oikeuden mukaan on niin, että kun rokotukset on tehty, niin ensinnäkin joko osavaltio tai liittovaltio vastaa, tai siis lainsäädäntö näistä vahingoista, mahdollisista vahingoista, onko muissa maissa samalla tavalla asia hoidettu vai joutuvatko sitten potilaat, jäävätkö potilaat sitten pulaan. Minulla epäilen hieman rokotteista, että ne eivät ole vapaita metalleista onko nähtävissä milloin saamme metallittoman rokotteen käyttöön. Jännittävää kyllä USAssa on jo nopeasti onnistunut. Tämä on onnistunut nopeammin kuin meillä, sillä rokotteen valmistaminen, joka tietenkin varmaankin ö, ö, tulee muuttumaan ö, ajan mittaan. Meillä on nyt tässä esimerkki ö, esiintyä yhtenäisesti esimerkiksi valistuskampanjoissa, joissa komissio voisi tehdä vahvempaa työtä, laatia yksinkertaisia malleja, ai, että ole, ole, ole eurooppalainen pese kätesi kahdesti päivässä. Tällaisia mottoja voitaisiin harkita, jotka sitten ihmiset vaan noudattavat aika ehdollisesti. Yksi kysymys minulla vielä on lähinnä hallintotekniikan kannalta. Bulgariassa on on moniakin rajapaikkoja, jotka ovat kaikille, jossa vaaditaan todistus kaikille Bulgarian tulevista Bulgariasta lähtevistä, että sikainfluenssaa ei ole, ja ellei tällaista todistetta ole, niin täytyy maksaa 80 euroa. Tämä ei varmastikaan ole oikeus yhteisölaisuuden mukaista, ja pyydänkin teitä selvittämään tätä. Kiitos. Ja sitten seuraavaksi sopivasti tuleekin Bulgaariasta puhuja Albanova. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia rouva komission jäsen. Tämän lähestymistapana tekeminen vaikutuksen. Mehän emme keskustele ensimmäistä kertaa influenssapandemioista ja epidemioista. Lintuinfluenssa oli ensimmäinen, Äh, tämä on toinen kerta, toivon, että kolmas äh, kierros oli sitten kalainfluenssa. Te pyritte käytännöllisempään lähestymistapaan. Ja pyritte välttämään paniikin. Sitä, mitä te sanoitte, seuraata, että inf- sikainfluenssaan kuolleisuus ei ole korkeampi kuin kau- influenssan. Panikkin ei ole syytä. Olette myös esitelleet laajan joukon toimia jäsenmaiden kanssa yhteistyössä olemiseksi. Tämä on viisa strategia. Mutta tuskinpa ää, komission tärkeä rooli on, miten ottaa suihkuja tai vaihtaa vaatteita. Mutta onko teillä riittävästi luottamusta rokotuksen turvallisuuteen, kun luvan saantimenettely on nopeutettu? Ja tuleeko meillä olemaan erityisiä lääkevalvontaa, toimenpiteitä? Tätähän kansalaiset erityisesti kysyvät. Raskana olevat naiset ja lapset, joilla on asma, heitä ei vaadita rokotettavaksi, eli tämä oli riskikysymys emme keskustele näistä tapauksista, mutta tietään, että vaikutukset iskevät lähinnä ihmisillä on terveysongelmia, heidän kuolleisuutensa on kaikkein korkein, ja samalta he, samalla heiltä ei edeltä rokotusta. Onko meillä riskinarvio oikeanlaista? Pitääkö tätä painottaa vai pyörittää jotain tietoisuuskampanjoita? Pitäisikö komission jakaa insidenssi- ja morbiditeettitietoja? Ja olla val- pyytää niitä olemaan mennä, mutta ei Well, uh, as um, Antonia has not... Uh... Koska Antonia ei vastannut tähän Bulgarian kysymykseen minä vastaan sen yksikköni on tiedottanut minulle, että he tekivät kyselyn tästä rajalla esitettävästä todistuksesta siitä, onko kanta, kantaako virusta vai ei. Ja minulle sanottiin, että tämä ei ole hallituksen virallista politiikkaa, vaan jotkut yksilöt rajoilla ovat ryhtyneet tähän todistusten vaatimusaloitteeseen. Teidän kysymykseni siitä, luotanko rokotteiden turvallisuuteen vai en, niin voin vain sanoa, että minä luotan virastoihimme. Muuten miksi meillä pitäisi olla tieteellisiä neuvoantavia virastoja? Minä täysin luotan EMEAan, luotan ECDCen. Ja kun minulle sanotaan, että tämä rokote on turvallinen, niin minun kyllä pitää heihin luottaa. Virastot sanovat, että tietän äh, ne me vaikutukset, joita henkilölle, jolla on, äh, jos hänellä on jotain taustatauteja, äh, vaikutukset tästä viruksesta, jos rokotetta ei anneta. Ja sitten tässä punnitaan etuja ja haittoja, niin kyllä etuja on enemmän kuin haittoja. Loppu vaiheessa tässä sitten lääkäri on se, joka antaa neuvoja potilaalle, kannattaako rokotetta vai ottaa vai ei, mutta EMEA sanoo, että tällaisissa tapauksissa edut ovat suurempia kuin haitat. Aikaisemmin esitettiin kysymys, johon en vielä vastannut. Kenellä tässä on vastuu jos joku menee vikaan rokotteiden osalta? Ensinnäkin äh, valmistajat. Valmistajilla on vastuu. Tämä on yleinen äh, sääntö. Primaari vastuu on valmistajilla. Toiseksikin lääkäri, joka antaa neuvoja potilaille. Ja sitten vielä kansallishallitukset, jotka antavat äh, markkinointiluvan jollekin tietylle lääkkeelle maassa. Joten meillä on kolme vastuutasoa tässä. Metallittomat rokotteet. No pelkäänpä, että tähän en voi vastata. Kenties myöhemmin voitte esittää tämän kysymyksen nimeän edustajalle. Kiitos. Sitten Philippe Jyylä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja, rouva komission jäsen. Ensimmäinen kysymykseni on, että esityksen sanoo, että influenssaan kuolleisuus ei olisi korkeampi kuin kausinfluenssan kuolleisuus. Panen tämän merkille, sillä jossakin tieteellisessä julkaisussa on kesä-heinäkuussa esitetty lukuja, jotka ovat erilaisia, jotka ovat kuolleisuudesta, kun olisi neljä kertaa korkeampi kuin Äh, kausinfluenssassa. Tämä on tärkeää siellä, jos potilaiden määrä kasvaa. Ja kuolleiden määrä kasvaisi EUn alueella, jos nämä luvat ovat oikeassa. Totta on, että tieteelliset tiedot muuttuvat. Äh, äh, toukokesä, heinäkuun tiedot eivät ole näin samoja kuin elosyyskuun, eli tieteellinen yhteensä myöskin so- sopeuttaa tietoja. Jos oikein ymmärrän, ää, tässä on siis ero tämän neljä kertaa korkeamman ja yksi yhteen kuolleisuuden kanssa. Ja sitten ää, sekundar sivuvaikutukset, olen samaa mieltä ei on kohtuunta vaatia rokotetta mihinkään ilman sivuvaikutuksia. Sama koskee tavallisia lääkkeitä. Tämä kysymys on pikemminkin, onko hyötyriski suhde sopiva. Tämä on oikea kysymys. guillain sairaus. Tämä on yksi miljoonasta. Kausinfluenssan kanssa voisi kuvitella, että riski on sama eikä pidä odottaa uuden rokotteen riskien näkemistä, sillä pienten riskien tapauksessa sivuvaikutusten puuttuminen on tilastollisesti erittäin vaikeaa, koska vaaditaan suostumista monilta potilaalta ja tämän kerääminen on vaikeaa. Hyötyriskisuhde on tärkeä. Kolmas kysymys, joka koskee rokotetta eikä se pitäisi estää keskustelun toisessa vaiheessa. Jotkut jäsenvaltiot ovat ostaneet joukolla rokotteita, jotkut vähemmän. No kaksi kysymystä. Missä määrin unionimaat ovat rokotteita hankkineet ja saatammekin joutua tilanteeseen, jossa on EU-maita, joilta rokotteita puuttuu ja toisella on reippaasti niitä. Miten unioni tässä selviää? koska unionin täytyy myös miettiä rokotu, kysymystä rokotuksista EUn ulkopuolella, mutta estää se sama kysymyksen liittyen EUn sisällä. Pääsevätkö, saavatko kaikki rokotteita EUn alueella riippumatta kansallisesta politiikasta? Seuraavaksi Salvatore Tattarella. Signor Presidente, grazie signora commissaria per essere qui oggi. Kiitos rouva komissaari teidän läsnäolostanne ja tästä osallistumista keskusteluun ja siitä tärkeästä tiedosta, jota olette meille välittäneet tästä asiasta. Ja kiitän myös niistä toimista, joihin on ryhdytty ja tullaan ryhtymään tätä pandemiaa H1N1-virusta vastaan. Olen ymmärtänyt puheistanne, että te olette sillä kannalla, että tilanne on hallinnassa. Siitä huolimatta monet ovat sitä mieltä, että tilanne voisi vielä tästä pahentua. Viime vuosina on valinnut sellainen tilanne, että, että lintu flunssan ja H1N1 viruksen lähteet ovat olleet todennettavissa. Monet ja monet sairaudet ovat siirtyvät elämistä ihmisiä toisinkin päin. Voiko, onko mahdollista, että ihminen, äh, ihminen saa infek, infektion ja sitten sen seurauksena toisen, toinenkin. Ja olemme saaneet sen kuvan ennaltaehkäisystä, että me emme ole riittävän varustautuneita vastaamaan näihin menetyksiin. Kysymykseni kuuluu, ettekö te katso, että tehokas integroitu järjestelmä olisi tarpeen valvonnan saralla, jotta myös ympäristöterveys saisi suuremman merkityksen ihmisten lääketieteessä – Tehän tunnette äh, tämän tilanteen 65 prosenttia infektioilla sairauksien lähteistä ovat patogeenien aiheuttamia, jotka ovat sitten ylittäneet lajirajoja viime vuosina. Taloudellinen menetys maailmanlaajuisesti on ollut satoja miljoonia euroja. Tämä tarkoittaa sitä, että on ryhdytty matkustusrajoituksiin, on, on tehty pakkoteurastuksia, tuhansien äh, teuraseläinten pakkoteurastuksia. Äh, tämä on vaikuttanut myös meidän ravintotottumuksiimme. Esimerkiksi kananlihan äh, tai siipikarilihan tai naudanlihan tai sianlihan kohdalla kysynkin teiltä, eikö olisi ehkä tarpeen pyrkiä ratkaisuun, jolla voitaisiin turvata jatkuva yhteistyö ihmislääketieteen ja eläinlääketieteen välillä, jolloin saataisiin valvontajärjestelmä, joka olisi tehokas ja luotettava ja uskottava, joka pitää huolta koko ihmislääketieteestä, mutta mahdollistaa myös äh, mahdollisten kauppavirtojen pysäytyksen. Maailmanlaajuinen valvontajärjestelmä, jolla voitaisiin valvoa uusien mutageenien syntymistä ja siirtymistä. Toisekseen maailmanlaajuiset suojatoimenpiteet alttiimille kohderyhmille sitten myös bioturvallisuustoimenpiteet, jotta virukset eivät pääse eläinkantoihin. Neljänneksi kaikille riittävästi tietoa, joka on maailmanlaajuisesti käytössä – ja viidenneksi tehostettua yhteistyötä osaamiskeskusten, lääke, ihmislääketieteen ja eläinlääketieteen osaamiskeskusten välillä. Kuudenneksi tekninen moni poikkitieteellinen ryhmä, joka, perust, joka sitten tekisi eh, ehdotuksia näiden toimien tekemiseksi. Eikö olisi mielekästä lähteä ennaltaehkäisevästi työhön, eikä pelkästään eh, pyrkiä vain hoitamaan hätätilanteita? Kiitos, se oli pitkä lopetus, mutta kiinnostava ö, esitys. Sitten Sona Savo. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru această informare. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitokset komission jäsen antamistanne tiedoista. Olen myös sitä mieltä, että meidän ei nyt tarvitse opettaa ihmisiä peseytymään ja vaihtamaan vaatteitansa, mutta meidän täytyy muistuttaa ihmisiä siitä, että heidän kannattaa pestä kätensä useammin. En voinut olla huomaamatta sitä, että kollega Dagmarin puheen aikana kollegamme tulkit käyttivät tuolla kopeissansa näitä desinfiointipyyhkeitä esimerkkinä. kun puhutaan siitä, että tarvitsemme tätä puhtautta ja täytyy käyttää näitä desinfiointiaineita. Selvä, hyödyllinen tieto on aina hyvästä. Ja olen keskustellut maas, maamme tilanteesta Romanian terveysministerin kanssa ja hän, häneltä kysyin, että mitkä alueet ovat hänen mielestään – että milloin on kaikista alttiimpana ja tällä taudille hän sanoi, että lentokentillä ja lentokoneissa on kaikista vaarallisinta ja että siellä täytyisi olla erityismenetelmiä, koska tällä hetkellä se, mitä puhdistusmenetelmiä ei vielä ole käytössä. Well, I have enough stuff. Minulla on tarpeeksi kysymyksiä vastattavaksi. Mitä kuolleisuusasteeseen tulee, Enpä tiedä, missä näet nämä luvut, että kuolleisuusaste olisi neljä kertaa kol- korkeampi H141 tapauksessa verrattuna kausi-influenssaan. Sanot, että näet nämä joskus kesäkuussa, mutta muistaakseni näin ei ole koskaan ollut. Mutta Launoda ja itsekin sanoit, että, että tieto aina muuttuu kyllä unohda, että meillä on kokemuksia eteläiseltä pallon puolelta. Sieltä saamme päivittäin tietoa. Seuraamme hyvin läheisesti kuollisuusasteita ja myöskin insidenssiä kussakin maassa. Ja tietomme on, että kuolleisuus on sama kuin kausinfluenssassa. Kuten sanoin, tämä voi muuttua, mutta näin nyt. Olen samaa mieltä, että arvioidaksemme, pitäisikö rokottautua vai ei, päätöksen tekee viime kädessä yksilö yhteistyössä lääkärinsä kanssa. Ja riskejä ja hyötyä pitää punnita. Ja se on aina turvallinen tapa tehdä. Herätit erittäin kiinnostavan kysymyksen, hyvä herra, koskien rokotteiden saamista EU-ssa. Ihan alussa minä muistan, että Ranskan puheenjohtajakauden aikana me keskustelimme kysymystä rokotteiden varastoimisesta Euroopan tasolla – Ja kaikki jäsenvaltiot sanoivat selkeästi, että ne valmistautuvat omilla varastoillaan. He eivät halua, että EU varastoisi näitä. Joten jokaisen ministerin on päätettävä maansa puolesta, kuinka monta lääkeannosta pitäisi tilata. Ja meillä on paljon eroja jäsenmaiden välillä. Maat, jotka päättävät tilata rokotteita koko väestölleen, toiset puolelle, jotkut 20 prosentilla. Ja meillä on jäsenvaltioita, joilla ei ole ostosopimuksia vielä. Sallimmeko sen, että nämä maat altistavat tälle terveysuhkalle? Ehdottomasti ei. Minä ponnistelen koordinoidakseni ja auttaakseni tällaisia jäsenmaita, jotta ne tekisivät julkisia hankintoja, rokotehankintoja. Ja nyt olemme kehittämässä tällaista hankintasopimusta kymmenen jäsenvaltion tapauksessa. Samanaikaisesti jäsenmaat, jotka ovat tilanneet melko runsaasti rokotteita, ajatellen, että pian saatetaan siihen tulokseen, että yksi annos voisi riittää tällä hetkellä, että sanotaan, että kaksi rokotuskertaa tarvitaan, mutta Yhdysvalloissa sanotaan, että yhtä ei tarvita, koska siellä ei käytä mutta tehoaineita, mutta ehkäpä tämä kanta muuttuu, niin yllä rokotteella pärjäisi. Jotkut ovat tilanneet rutkalti rokotteita, ja nyt nämä sanovat, että ne ovat valmiita myymään edelleen osa rokotteista muille maille. Ja ne ottavat osaa meidän ponnisteluihimme hankkia rokotteita näille kymmenelle jäsenvaltiolle. Se on siis eläinten, eläimiin siirtyvät tartunnat. H1N1 on sairastuttanut Kanadassa, Australiassa, Argentiinassa ja nyt Pohjois-Irlannissa kolme sikaa ja Pohjois-Irlannissa, jossa influenssa on tarttunut sikoihin, mutta meillä on yhteinen julkilausuma ää, FAOlta, ää, maailman terveysjärjestöltä, jonka mukaan Tämä virus ei voi siirtyä eläimestä ihmiseen. Joten porsaan syöminen ei voi olla haitallista. Olen äskettäin bisnesmatkalla. Kiinassa otin tämä esille Kiinan viranomaisten kanssa. Kiinan viranomaiset ajattelevat asettavansa rajoitteita porsaan tuonnille viidestä jäsenvaltiosta. Selitin heille, että Teidän täytyy pitää kiinni kansainvälisistä sitoumuksista. Mainitsemieni niin kansainvälisten organisaatioiden jäsen, jotka ovat tämän lausuman julkaiseet, joten te, heidän täytyy noudattaa tätä politiikkaa ja sanovat, että he arvioivat uudelleen politiikkaansa. Ei rajoituksia, mutta ehkä jotain lisäsertifikaatteja. Mutta sekin päätös saattaa muuttua. Yes. On this issue of animal and human infection... Siis mitä tulee kysymykseen eläinten ja ihmisten influenssatartuntoihin, me tulemme järjestämään 13. lokakuuta kiinnostavan konferenssin, jonka aiheena on yksi terveys. Ja siellä ovat se kunkin valtion pääeläin lääkärit sekä päälääkärit. Ja teemana on ihmisten ja eläinten keskinäiset toisiin siirtyvät sairaudet. Jos olette kiinnostuneita, kerron yksityiskohdat osallistumista varten. Um, ja Estellä nyt. Meneer de voorzitter, ik zou uh, de Engelstalige collega's in navolging van wat uh, de commissaris uh, net zei, dus ook willen... Kiitoksia. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Niin, tätä sikainfluenssaa ei haluttu jatkaa enää, sitä, sen, sitä ei haluttu enää kutsua sikainfluenssan nimellä. Niin, jotkut sanovat, että pitäisi välttää sikojen ja flunssan yhdistäminen, koska tässä ei ole mitään todisteita tästä yhteydestä. nyt ei ole ollut mitään valtavan suurta intoa tehdä tästä flunssarokotteesta mitään pakollista esimerkiksi lääketieteellisen henkilökunnan keskuudessa, koska on myös henkilöitä, jotka ovat esimerkiksi allergisia. Ja jos tätä nyt horisontaalisesti sovelletaan, niin me emme tiedä mitä tapahtuu. Ja on myös erilaisia kansallisia kriteerejä. Lapset, äh, esimerkiksi lapset, äh, joita ei ollut rokotettu, niin heidän, he eivät saaneet mennä kouluun joissakin paikoissa. Ja <laughs> esimerkiksi jotkut lääketieteen alan harjoittajat eivät tiedä, mitä tapahtuu sit, jos he eivät suostu ottamaan rokotetta, he, pitääkö heidän jäädä kotiin sitten. Tällä tulee olemaan omia vaikutuksensa. Ähm, toinen luku ovat sitten raskaana olevat naiset. Ei tässä kysymys ole välttämättä siitä, onko tämä rokote turvallinen vai ei, mutta tässä on eri jäsenvaltioita, jossa on erilaiset kriteerit. Ja sanotaan että ensimmäisten kolmen kuukauden aikana, kolmen raskauskuukauden aikana ei pidä rokotteita antaa, mutta sitten taas toisessa paikassa sanotaan, että juuri tämän ensimmäisen kolmanneksen aikana rokote ei olisi vaarallinen. Rokotteita voidaan antaa myös lapsille. Tästä asiasta on keskusteltu paljon sovelletaanko tässä tätä pelkästään flunssaa vastaan. No sitten ei tiedetä, mitä seuraamuksia täällä tulee olemaan. Tässä täytyy olla hyvin selvää koulutusta ja hyvin paljon tiedotusta. Ja varmasti kansalaiset ovat riittävän älykkäitä huomatakseen, mitä omassa maassa tapahtuu tai mitä naapurimaissa tapahtuu. Jos Saksassa alle kolme kuukauden ikäistä lasta ei ole pakko rokottaa, mutta viereisessä maassa tällainen lapsi on pakko rokottaa, niin tässä on kyllä aika paradoksaalinen tilanne ja kansalaiset voivat olla kyllä hyvinkin hämmennyksessä, joten ei tässä nyt pidä mitään ristiriitaisia ohjeita antaa. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Richard Seebää. Kiitos puheenjohtaja. on yksinkertainen kysymys, rouva komissaari. On erilaisia selvityksiä. Voitteko kertoa, mikä on näiden valmisteiden hyötysuhde? On sitten toiseksi, kun ajatellaan, otetaan yleinen vertailu ja hygienitoimenpiteet ja nämä valmisteet, mikä on tilanne – varmasti tekin olette miettineet sitä, että kyllähän tämä maksaa terveydenhuoltojärjestelmissä, että joko rokotetaan tai panostetaan hygienitoimiin, mikä tämä kustannuspuoli, miltä se näyttää. Ja sitten vielä te puhuitte tässä olemattomasta, te piiloudutte komission olemattoman toimivallan taakse, jota komissiolla siis ei ole. Mikä teitä estää lähtemättä, lähtemästä infokampanjaan tällä sektorilla ja, ja voisitte informoida jäsen, eh, kansalaisia ja jäsen, jäsenvaltioita, jotta voitaisiin ryhtyä tuumasta toimeen vähäisin toimin. Ettehän te voi estää mitään jäsenvaltiota tekemästä jotain, mutta kyllähän kannattaisi miettiä, että millä tavalla rahaa tehokkaimmin saadaan käyttöön. Kiitoksia. Sitten Karl Schlüter lopuksi. Yeah, thank you very much. Um, I want to... Kiitos. Esittäisin kysymyksen koskien yhtä sinun vastausta. Sanoit, että luotat MEAn. Totta kai, mutta sinulla on eri rooli kuin MEAlla. Lääkeviraston tehtävänä on analysoida riskejä ja pyrkiä tunnistamaan hyötyjä liittyen tiettyihin viruskantoihin. Sinun tehtäväsi on arvioida, mm, mikä muu lainsäädäntövaisella reventti, jos sinä esimerkiksi siellä on hopea, rikkoisiko tämä jotain muuta terveyslainsäädäntöä? Onko muita lääkkeitä, jotka ovat kustannustehokkaampia? Et voisi sanoa, että toimit kumileimäisenä. Sinun tehtävänä on hallinnoida riskiä. Toivottavasti et suhtaudu asiaan niin silloin, kun kysymys on EFSAan ja ruoalisäaineisiin. Jos joku ei ole vaarallista, ja se mennä, että sitä pidetään hyväksyä ruoalisäaineeksi. Myöskin siis se, että kuluttaja ei harhaanjohdeta. Toivottavasti teen eron riskin analyysin ja riskin hallinnan välillä. Siksi ne roolit ovat erilaiset ja siksi emme jää tee päätöksiä. Let me start by answering the last question. Aloitan vastaamalla tähän viimeisimpään kysymykseen. No, minä luotan EMEAn ja ECDC, koska Tiedän, että ne tekevät täydellisen arvioinnin ja niillä on kapasiteettia ja osaamista ja riittävät tiedot, jotta ne voivat tehdä täydellisen arvioinnin minkä tahansa lääkkeen turvallisuudesta. Tämän vuoksi me olemme nämä virastot yleensäkin perustaneet. Eihän kysymys ole vain siitä, että luodaan lisää työpaikkoja, vaan me tarvitsemme tätä tieteellistä taustatietoa, jotta voimme tehdä päätöksiä. Olen hyvin tietoinen siitä, että EMEA on toteuttanut tutkimuksen, Jose tulee tästä kertomaan, mutta se on tehnyt tutkimuksen elohopean mukanaolosta tässä. Minä en ole mikään asiantuntija eikä mene yksityiskohtiin, mutta tiedän, että te äh, saatte tähän vastauksen EMEAn edustajalta. Tietysti meidän velvollisuutenamme on seurata ja olla valmistautuneita muuttamaan mitä tahansa päätöstä, jos meidän käsimme tulee missään vaiheessa mitään sellaista tietoa, joka antaa perusteita päätöksen muuttamiselle. Jos meistä tuntuu, että päätös ei ole, joku lääkeaine ei ole turvallinen. Sitten seuraava kysymys. Pitäisikö rokotusten olla vapaaehtoisia vai ei? Minun mielestäni loppuanalyysissä rokote on yksilön valinta. Tietysti Meillä on velvollisuus antaa ohjeita. Ja me tulemme antamaan ohjeita, neuvoja, kaiken sen tiedon pohjalta, mitä me olemme keränneet. Mutta me emme voi pakottaa lääkäreitä rokotettaviksi, jos he eivät halua rokotetta. Kuten aikaisemminkin jo varmastikin totesin, niin Euroopan unionissa valitsee konsensus riskiryhmistä. Ja nämä riskiryhmät, riskiryhmäanalyysi on täysin WHOn päätösten mukai, linjojen mukainen. Ja tässä riskiryhmässä ovat ihmiset, joilla on jo joitain ö, aikaisemmin olemassa olevia sairauksia, raskana olevat naiset ja lääkkeet terveysalan työntekijät. Meidän neuvomme on, että terveysalan työntekijät pitäisi rokottaa, mutta he itse päättävät, että jos he eivät halua rokotusta, niin emmehän me voi heitä pakottaa sitä ottamaan. Ymmärsin tämän pointin siitä, että annetaan erilaisia viestejä ulospäin, mutta aina näitä viestejä ei tule pelkästään ministereiltä, vaan niin kovin monia, monia tahoja on tässä, jotka antavat erilaisia viestejä. Joka päivä minä saan tietoja siitä, että, mm, sanota, että jos yhdessä tai toisessa maassa on julkaistu tutkimus, jossa sanotaan tätä, ja toisessa maassa on tutkimus, jossa sanotaan jotain ihan muuta. Ja tietysti, kun nämä julkaistaan, tällaiset tutkimukset, ne antavat erilaisia viestejä ihmisille ja sekaannusta ja hämmennystä syntyy. syntyy. Mutta meillä on ammatti-ihmiset, meillä on nämä ää, asiantuntijavirastot, jotka keräävät tätä tietoa, keräävät kaikki nämä tiedot, tutkimukset ja antavat sitten viraston kannan suosituksen. Aikaisemmin myös totesin, että me todella vakavasti pohdimme tätä viestintäkysymystä suuren yleisön suuntaan, ja tämä on yksi niistä kysymyksistä, joista me tulemme keskustelemaan terveysministeriöiden kanssa 12. lokakuuta. Ja sillä mahdollisuudella tietysti, että toivottavasti he päättävät yhteisestä tiedonannosta tiedotuksesta kaikille, kaikissa 27 jäsenvaltiossa ainakin h 1 n peruskysymyksistä. No niin, rouva komissaari, kiitoksia vastauksista näihin moniin kysymyksiin. Te näette, että valiokunta on kiinnostunut tästä asiasta. Meillä pitäisi olla samanlaiset mahdollisuudet kaikessa 27 jäsenmaassa valmistautua ennaltaehkäiseviin toimiin. Ja ja järjestää myös mahdollisesti, mahdolliset, mahdollisesti tarvittavat rokotukset. Ja me odotammekin äh, lokakuun 12. päivää, kun terveysministerit seuraavan kerran tapaavat. Ja toivommekin, että tämä, äh, tämä, tämä informaatio, joka tulee suurelle yleisölle, että se on yksinkertaista, mutta sellaista, että se äh, yltää, ulottaa kaikki, kattaa kaikki 27 jäsenmaat ja kansalaiset. Toivotan teille jatkossa kaikkea hyvää. Jatkamme saman tien esityslistan mukaan. Vuorossa on keskustelu EMEAn toimitusjohtajan herra Thomas Lönkrenin kanssa. Pyydämme myös herra Lönkreniä tänne yläkertaan.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 No niin, hyvät kollegat, me jatkamme esitysten mukaisesti. Toivotamme äh, nyt virallisesti tervetulleeksi Thomas Lundgrenin, joka on EMEAn toimitusjohtaja, pääjohtaja. Äh, no, mukananne ää, äh, tohtori Valko Cavalieri, joka on teidän asiantuntijanne tämän asian tiimoilta, josta me jatkamme. Toivotan tervetulleeksi myös edustajamme EMEassa Jusippe Nistikor. Giuseppe Nistiko, tervetuloa. Ja myös Dilema ja Mandiko eivät päässeet tänne kokoukseen. Tällä Lönkreen, teillä oli tilaisuus kuunnella tässä jo pitkään. Täällä oli eräitä asioita, jotka olivat osoitettuja oikeastaan teille suoraan. Siitä huolimatta haluamme kernaasti kuulla teiltä, mikä tilanne on rokotteiden suhteen Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja, puheenjohtaja kunnianarvoiset jäsenet. Kiitos tästä ma- mahdollisuudesta tähän vuotuisen mielipiteenvaihtoon. Taidan ensimmäistä kertaa esiintyä uuden valiokunnan edessä ja odotan, että jatkamme rakentavia työsuhteita kanssanne, kuten edellistenkin valiokuntien kanssa. Vuotoinen näkemysten vaihto on yleensä mahdollisuus tarkastella virastomme saavutuksia vuoden aikana ja tarkastella uusia haasteita. Mutta selvästi tänä vuonna keskitymme influenssapandemiaan. Tämä kansanterveyskysymys varmasti hallitsee poliitikkojen, lehdistön ja kan- kansalaisten huomiota lähikuukausina. Mutta Tämä pandemia on sellainen, jota meidän Euroopan lääkevirasto, meidän sisäistövirasto, eurooppalainen taudin ehkäisykeskus ja ECDC ja komission palvelut, palvelut ja viranomaiset ovat valmistautuneet useampia vuosia. Virasto ja sen komiteat alkavat valmistumisen vuonna 2003, antaen suuntaviivoja pandemia influenssaa rokotteiden kehittämiseksi teollisuudelle ja tarkastelemme miten voidaan nopeasti hyväksyä rokotteen, kun pandemia julistetaan vallitsevaksi. Haasteena oli luoda tieteellinen valvonta, arviointiprosessi, joka on nopea ja robusti. Meillä on tällainen innovatiivinen tavallaan mock-up, äh, kopio, malli, eräänlainen prototyyppi, joka mahdollistaa sen, että paljon tieteellistä työtä voidaan tehdä ennen pandemiaa. Tällainen koerokote ei ole tarkoitettuna käytettäväksi ennen kuin pandemia jol, jol, päätös tehdään, kun virus on tunnistettu, kanta on tunnistettu ja otettu rokotteeseen käyttöön. Mutta tutkimuksia on tehty ää, valmistusprosessiin käyttäen tiukkoja laatuvaatimuksia ja tarkastelemme myös rokotteiden ää, turvallisuutta ja immunogeenisuutta, joka sitten niiden kykyä ää, tuottaa vasta-aineita, viruksen vasta-aineita. Meidän tutkimuksen on ottanut osaa yli 8000 ihmistä mukana no, lukien aikuisia, vanhempia, kohteita ja lapsia. Ja tämän kuorokotteen tarkoitus on matkia loppuun pandemiarokotetta kahdella tavalla. Ensinnäkin se on rakennettu sekä metodisesti että koostumukseltaan samanlaiseksi ja toisaalta ää, sitä käytetään potilaissa, joilla ei ole olemassa olevaa suojaa virusta vastaan. Sitten kun pandemiakanta on tunnistettu, rokotevalmistajat kykenevät pistämään tämän kannan rokotteeseen ja voivat hakea nopeaa hyväksyntää Tämä prosessi on hyvin samanlainen kuin kausiinfluenssarokotteen hyväksyntämenettely ja hyödyntää vuosikymmenen kokemusta näiden rokotteiden kanssa. Neljä rokotetta on hyväksytty yhteisössä käyttäen tätä pienoismalli kopioprosessia vuoden 2007. Virasto hyväksyi kannan muut vaihdon kahdelle pandemiarokokselle viime viikolla tieteellisen koko, komitean kokouksessa – Fasetria, jota Novartis tekee, ja Pandemrix, jota GlaxoSmithKline valmistaa. Rokotteet, jos molemmissa käytettiin tätä kopiokonseptia, hyväksyttiin käyttöön aikuisille, mukaan lukien raskana olevat naiset ja lapset kuudesta, kuuden kuukauden iästä. Me työskentelemme Baxterin kanssa toiseen kopiopohjaiseen, mallipohjaiseen rokotteeseen liittyen, ja Olemme valmistelleet myönteisen lausun Baxterin rokotteen hyväksymiseksi ja meillä on kirjallinen menettely huomenna tieteellisessä komiteassa, joten voimme toivottavasti tehdä päätöksen perjantaina. Myönteinen lausunto, joka voidaan antaa sitten komissiolle samalla tavalla, kun teemme nopean päätöksen Eli hyväksyn hyväksyntämaksille tulisi todennäköisesti ensi viikolla. Uh, the success of the process is a clear demonstration of the... Tämä osoittaa, miten meidän Euroopan lääkejärjestelmät kykenevät läheisessä yhteistyössä komission ja ää, uh, kansallisten viranomaisten ja vir- kanssa tu- tuottamaan tuloksia. Seurattomuus ja informaation antaminen on tärkeitä osia virastamme työskentelyssä meillä on tällaiset mikrosivut, jossa suurilleisiä ja terveydenalan viranomaiset saavat päivitettyä tietoa kaikilla EU-kielellä, mukaan lukien taustatietoa, uudelleenarviointi, arviointiprosessista ja uusia kattavia, uutta kattavaa dokumentointia liittyen viraston suositusten tieteeseen pohjaan. Ja, kun tietoa tulee, sivuja päivitetään. Kuten kaikkien muiden lääkeiden tapauksessa, on tärkeää tehdä kunnon seurantaa pandemia, pandemia influenssa rokotteen turvallisuuden suhteen. Ja heti kun rokotteita aletaan käyttää EUn kautta, valmistajat alkavat tehdä joko lisätutkimuksia, joihin ovat sitoutuneita. Niissä tarkastellaan rokotteiden läheis- äh, tai turvallisuutta, seurataan noin 9000 äskettäin rokotettua ihmistä – ja meillä on myöskin toimenpiteitä helpottaa seuraavuutta, vuotta, joten kaikki sivuvaikutukset voidaan selvästi kohdentaa tiettyyn rokotteeseen ja valmistuserään, joka henkilö on saanut kautta yhteisön. Yritykset ovat läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kansanterveysviranomaisten kanssa näiden toimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi. Meidän eurooppalainen järjestelmä on vastannut pandemian rokotteiden haasteisiin, mutta tärkeää on myöskin, että päätökset koskien, mitä sitä käytetään mukaan lukien riskiryhmien identifiointi ja kansalliset rokotuskampanjat ovat jäsenvaltioiden kansanterveysviranomaisten tehtäviä, eivät Euroopan lääkeviraston tai komission. Me annamme ohjausta, mutta päätökset rokotuskampanjoista ovat kansallisten viranomaisten tehtäviä. Käyttäisimme tilannetta täällä ollessani niin puuttua toiseen aiheeseen, johon valiokunta on kiinnittänyt huomiota, kun puhun viime kerralla joulukuussa 2008 Nämä ovat antibiootit ja res, antibioottiresistenssi. EMEA ja ECDC äskettäin julkaisivat 17.9.2009 tulokset tutkimuksesta, joka kesti noin kaksi vuotta, jossa arvioitiin ja dokumentointiin ää, sitä kuulua, joka valitsee toisaalta useammalle lääkkeelle resistenttien bakteerien infektioiden ja niihin kehitettyjen uusien antibioottien välillä. Tämä raportti on nyt sivulla. Nämä eivät ole sen epärohkaisevia kuin odottamattomia. Päähavainto on, että valitsee kuilu sen välillä, kun useammalle lääkkeelle resistentit bakteerit alkavat aiheuttaa infektiota ja kunnes kehitetään uusia antibiootteja. Silmään havaintoja on, että Noin 25 000 potilasta kuolee EU-ssa, äh, kun kyseessä on selektiiviselle monilääkehoidolle äh, resistentit bakteerit. Ja tämä lisääntyy Euroopassa erityisesti tiettyjen gramnegatiivisten bakteereiden joukossa tapauksessa. Ja tässä arvioidaan, että nämä aiheuttavat ylimääräisiä ää, äh, terveydenhuoltokustannuksia ja tuottavuus lasku ainakin puolitoista miljardin euron edestä tulokset esiteltiin erityisessä konferenssissa Ruotsin puheenjohtajakauden aikana 17.7.9. ja ne on myöskin annettu Euroopan komissiolle. Kriittiset eurooppalaiset. Keitämme eurooppalaisia ja jopa globaaleja strategioita vastataksemme tähän kuiluun. EMEA ja ECD se ovat valmiita tukemaan tätä strategiaa. Mutta pääponnen täytyy tulla poliittiselta taholta. Ja tiedän, että Ruotsin puheenjohtajakaudella on ottanut yhdeksi prioriteetiksi. Ja odotan Ruotsi toki terveysneuvostossa ottaa tämän esille ja kenties tästä laaditaan päätöslauselma. Tänne lopettaa tähän, koska tiedän, että kysymyksiä on paljon ja puheenjohtaja pari kysymystä olenkin jo kuullut. Pitäisikö aloittaa tietyillä esitetyillä kysymyksillä vai antaa pusen puheenvuoro parlamentin jäsenille. Kiitoksia herra Lönkreen tästä informaatiosta. Luulenpa, että annamme nyt sitten kollegoille mahdollisuuden esittää kysymyksiä ja sitten voitte vastata täydentävästikin. Rova Krostet. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja hyvin nopeasti, koska täällä on jo paljon sanottu kaikista parasta on, jos on hyvää tietoa hyvästä lähteestä, joten kiitoksia hyvä pääjohtaja, että olette täällä keskuudessamme. On erittäin hyvä, että käytetään nopeutettua menettelyä rokotteiden markkinaille saattamiseksi, koska tässä on todella kiireellinen tilanne ja ei voi hukata aikaa, mutta tässä täytyy todella pohtia eh, myös sitä, että eh, voidaanko tätä käyttää myös yleislääkkeitä varten tätä menetelmää? Jos meillä on uusi lääke, joka tulee hyötymään markkinoille saattamisluvasta, jos lääke on uusi, niin on tärkeää, että mahdollisimman nopeasti voidaan tämä lääke saada käyttöön. Ja tämä on tällainen pohdinta nyt tulevaisuutta varten. Haluaisin esittää kysymyksen ähm, rokotteen määrästä, rokoteannoksesta te haluatte, haluatteko te yhtä ainotta rokotetta joissakin maissa? Menneisyydessä on haluttu kaksi rokotetta per asukas, äh, koska tämä annettaisiin siis kahdessa erässä. No mitä tehdään sitten näille ylimääräisille rokotteille, kenties kansainvälisen solidaarisuuden hengessä niitä voidaan käyttää, mutta haluaisin hieman tarkennusta tähän. Ja sitten vielä yksi kysymys, joka liittyy monien kollegojen kysymyksiin. Voisitteko antaa meille hieman Ähm, tietoja näistä kuuluisista tehoaineista, joihin viitattiin. Rova komission jäsen jo tästä varsin tarkasti puhui ja sanoi, että tietysti nollariskejä ei ole olemassa, mutta rokote vaikuttaa paljon tärkeämmältä kuin, ja sen hyödyt ovat tärkeämpiä kuin mahdolliset riskit, joita saattaa aiheutua tehoaineiden läsnäolosta rokotteissa. Tässä oli nämä kysymykset, joita halusin teille hyvin, hyvin vikkelästi esittää. Madame Kiitoksia, Rova Krustet. Rod Berent. Kiitoksia, puheenjohtaja. Sen jälkeen, mitä Rova Krustet sanoi ja, ja mitä eräät kollegat ovat jo esittivät kysymyksen Rova Vasiljolle, niin ehkäpä te, Eero Lönkren, voitte vastata näistä. Mutta täytyy painoa, painottaa että nämä menettelypäivät perustuvat sellaiseen ratkaisuun, jonka Euroopan parlamentti on aikanaan päättänyt. Tämä ei liity millään tavalla lääkeyhtiöiden päätöksiin tai jotain muuta tällaista. Meillä on äh, juridiset menettelytavat ja tiettyjä vaatimuksia, joita parlamentti on esittänyt. Ehkä te voitte myös todeta, että meidän ei tarvitse hyväksyä mitään terveysriskejä. Voitteko kertoa tästä joudutetusta menettelystä jolla luodaan myös jonkin verran pelkotiloja kansalaisten keskuudessa, niin kuin olette kuulleet, mitä ihmiset joutuvat hyväksymään tai mitä ihmiset voivat odottaa, onko mitään vaaratekijöitä, joita aiheutuu rokotteista, onko epätoivottuja sivuvaikutuksia, jotka ovat vähemmän hallinnassa kuin minkään muun rokotteen kohdalla. Ja tästähän on kysymys äh, julkisessa informaatiossa – täytyy tehdä ero tällaiseen kausiluonteiseen flunssarokotteeseen ja sitten N1H1-rokotteeseen, H1N1-rokotteeseen, niin kuin hollantilainen kollegani täällä kertoi. E, H1N1 on ongelma, josta ihmiset niin useimmissa jäsenvaltiossa – ajatellut, että, että rokotusta ei oteta, koska sivuvaikutukset ovat liian paljon. Ja sitten lopuksi vielä tästä antibioottijärjestelmästä. En nyt tiedä, mitä pitäisi sanoa, koska en pelkästään itse, vaan monet muutkin kollegat ovat ainakin viimeisen 5, 6, 7 vuoden aikana ottaneet tämän kysymyksen esille. Ja olemme todenneet, että onko näistä antimikrobi- ja antibioottiresistenssissä ongelmia. Meidän täytyy löytää, selvittää nämä resistenssiinfektiot. En tiedä, kuinka suurista määristä puhutaan, mutta on puhutaan kuitenkin jostakin 25 000 tapauksesta. Meillä on kuitenkin resistenttejä bakteereita monissa sairaaloissa, että ne ovat jo, ja jotkut sairaalat jouduttu jopa äh, sulkemaan, ihmiset ei pysty työskentelemään siellä. Tämä tarkoittaa sitä, että voidaan kysyä, että kuinka paljon bakteereita äh, näissä tietyissä sairaaloissa on. Me tiedämme tämän, mutta samaan aikaan me tiedämme, että on kehitetty uusia antibiootteja. Se ei kiinnosta teollisuutta. Me emme tuota niitä täällä parlamentissa, että tekään EMEassa tuota niitä meitä, teollisuuden täytyy tuottaa niitä. Ei tähän tarvita mitään uusia kannustimia. Ymmärrän kyllä, että ruotsalaisena te, te painotatte Ruotsin puheenjohtajakauden te, töitä, mutta jos sieltä tulee vain uusia päätöslauselmia, se voidaan laittaa saman tien roskakoriin. Se, mitä tarvitaan, on se, että mitä me teemme, olemme, että annetaanko kannustimia, ja annetaanko sit, mitä annetaanko ne kaikille jäsenvaltioille. Meillä on paljon mahdollisuuksia, mutta meidän täytyy varmistaa, että lääketeollisuus voi käyttää antibiootteja, joka ei merkitse pelkkää bis, isoa bisnestä. Ehkä te voitte, tässä voitte käyttää omaa mielikuvitusta, niin myös Ruotsin hallituksen mielikuvitusta. Kiitos. Hyvä kysymys. Orva Pilar Ayuso. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Kiitokset teille, hyvä pääjohtaja. Haluaisin tässä jatkaa rouva Roth Berentin kysymyksestä tämän rokotteen turvallisuudesta ja siitä varmuudesta, että sillä ei tule olemaan haittavaikutuksia. Te tiedätte, että on paljon terveydenhuolto hei, henkilökuntaa, joka kieltäytyy tästä h 1 n rokotteesta koska monien mielessä ovat vielä ne ö, Yhdysvalloissa 76 valmistetusta rokotteesta ja sen haittavaikutuksista. Ja tässä uudessa rokotteessa on nyt viittä erilaista sikainfluenssa segmenttiä ja monet henkilöt vielä muistavat tuon vuoden 1976 yhdysvaltalaisen rokotteen ja sen haittavaikutukset. Voitteko te varmistaa sen, että nyt on testattu kaikki mahdolliset neurologiset vaikutukset, joita tällä voi olla, koska tämä on suuri huolenaihe? Sitten haluaisin teidän näkemyksenne siitä, että alle 14-vuotiaita lapsiakin rokotettaisiin, koska tiedätte, että lasten lääkäreiden keskuudessa on tästä asiasta paljon eri häviä mielipiteitä. Merci. Vous avez terminé? Kiitoksia. Joko Kiitos. Rova Kiitos, herra puheenjohtaja. Kiitos, herra johtaja, että tulitte paikalle. Minä menin teidän internetsivuille ja, ja etsin yhä tietoa näistä tehoaineista. Minä en vieläkään saa tietää, että mainitsin tiomersalia ja, ja eli sinähän on elohopea ja mutta Novartisilta sitten etsin, että, että tässä katsotaan skvaleenia, koska tämän, että alumiinilla voi olla haittavaikutuksia. Ja käytämme tätä. Ja skvaleen on ää, hain maksasta saatua öljyä. Tervetuloa huomiseen haille, koska ne saattavat kyllä tästä loppua. Mitkä ovat Skolenin sivuaineet? Persianlahden sodan aikana ne sotilaat, jotka sairastuvat, heillä oli myöskin tätä Skolenista. Niillä vahvistettua rokotetta. Sitten Baxterin suhteen. Tässä minulla on yhden journalistin tekemä valitus, joka koskee viime sitä rokotetta Oletteko te puuttuneet EMEassa tämän rokotuksen, rokotteen vaikutuksiin? Tämä on Itävaltain journalisti, joka on, on nostanut kan, kanteen oikeudessa liittyen Tsekissä levitettävään rokotteeseen. Voisitko sanoa, mitä tiedätte tästä? No sitten tämä käyttöä koskeva kyselylomia maakekoon kun koko maailma lapset ja ras, raskaana olevat naiset rokotetaan, niin mitä lomakkeita terveydenhuolto henkilökunta täyttää? Kysytäänkö lapsilta, ovatko ne allergisia ää, proteiinille, jotka ovat ää, siipikarjasta, sillä tätä proteiinia on kasvatettu siipikarjan proteiinissa. Ja sitten strategiasta. 24.4.2009 on sanottu, että pyritään välttämään pandemiaa ja hypoteesi, että 30 prosenttia väestöstä sairastuu. Siinä on strategia, siinä hypoteesi, ja nyt kun, kun epidemia on Argentiinassa ja Australiassa käynyt, kulkenut tietää, Australiassa 20 miljoonasta ihmisestä 5 prosenttia on saanut viruksen ja on paristaa kouluttaa. Totta kai satoja kuolleita liikaa, mutta kausinfluenssa on tuho, tuhansia ihmisiä. Argentiinassa 40 miljoonaa ja 2,5 prosenttia on saanut tartunnan 400 kuollutta. Ei ollenkaan suhteessa tähän kausiflunssaan. Tähän kun, olla, kun mä vähän vetäytän influenssa, niin eikö voitaisiin saada järkevämpiä järkevän pienekkäitä. Voidaan todeta, että Euroopassa on tätä influenssaa, erityisesti Ranskassa. Tämä on ihan harmiton influenssa. Ei pidä panikoida, että ei tarvita mitään massiivista rokotekampanjaa. Mutta toisaalta ja sitten kardiova, sydän- ja verisuonitaudit, äh, munuastaudet, ylipainoisuus painosta nämä voitaisiin rokottaa, eikä näin voitaisiin sanoa. Tällä hetkellä kausi influenssasta ei puutu näitä vahvista äänitä. Sitä H1N1-influenssassa on. Haluaisin nähdä, miksi te... Haluaisin nähdä näkemyksemme rokotteista Vahvistella ja ilman. Monsieur Lundgren, si vous voulez bien peut-être répondre à ce premier jet de questions. Voisitko vastata näihin kysymyksiin? Pyydän. Um, Kiitos näistä kysymyksistä. Aloittaisin äh, vähän niin kuin ajallisessa perspektiivissä. Tämähän pukkesi huhtikuussa ja tästä ei ole kauankaan nyt kulunut vielä tämä havaittiin WHOssa. WHO julisti pandemian kaiketikin toukokuussa ja kesäkuussa. Meillä oli sitten äh, tämä päällä ja sitten piti lähteä käymään laboratoriot ja äh, teollisuus läpi selvittämään Tätä äh, tilannetta on ilmeistä, että meillä ei ole mitään kliinistä tietoa, koska viruskanta oli vasta havaittu. Ja meillä on, me olemme olleet aika onnekkaita Euroopassa, koska e, tämä me perust, loimme oman konseptin. Meillä on rokotetta, joka on, jota on tuotettu. Meillä on rokotetta, jota on testattu samalla viruskannalla kuin lintukanta lintulunssakanta ja me olemme käyttäneet tätä dataa, jotta voitaisiin sitten ekstrapoloida sitä tietoa, mikä meillä on näistä kliinisistä viruskannoista ja verrattuna uuteen viruskantaan ja siihen tarvittaviin rokotteisiin. Tämä tätä me teemme joka vuosi näiden sesonkiflunssien kohdalla. Tämän ei pitäisi olla täysin uusi rokote. Se on enemmänkin, enemmän tai vähemmän tällainen kausiluontoinen rok, flunssarokote, mutta nyt meillä on uusi viruskanta, joita, äh, joille, äh, joka on uusi kansalaisille. Ja tämän, tästä syystä meillä ei ole kliinistä dataa tähän viruskantaan. Laskelmia voidaan tietenkin tehdä sitä riskistä, joka otetaan, jos päätöstä viivytetään, jos rokotteen markkinoille saantia viivytetään – ja voisin sanoa, että kun näitä laskelmia tehdään, siinä on, siinä on tällainen risk, velkoinen hyöty, jos saadaan markkinoille nyt, tai jos odotetaan päätöksentekoa myöhemmälle ajalle. Sivuvaikutusten riski tässä lääkkeessä, tässä rokote, rokotessa on minimaalinen verrattuna – niihin ihmisiin, jotka joutuvat tämän viruksen kohteeksi, kun me odotamme eh, ja he saattavat jopa menehtyä tähän pandemiaan. Tämä on se eh, tulkinta tästä eh, rokotuksesta, joka on tehty, siis tämä selvitys nähty kaikissa maissa, myös WHOssa, tämä on tehnyt myös komissio ja ECDC e ja muut terveysviranomaiset maailmassa. Tämä on siis tausta, kun lähdetään punnitsemaan tasapainoa eduista, tämän rokotte, jota rokote, ja mahdollisista riskeistä, jotka liittyvät mahdollisiin sivuvaikutuksiin. Tämä lienee tärkeää muistaa. Ja sitten meillä on parikin Rod Beren puhui äh, menettelyissä, markkinajärjestelyissä. Olen samaa mieltä siitä, että meillä on hyvin tiukat menettelytavat, miten annetaan lupa. Hän edellyttää tieteellistä arviota tästä aineesta ja, ja sanon kyllä, että teollisuus ei sanele tätä menettelyä ja keskimäärin 20 äh, prosenttia kaikista hakemuksista, joita tulee EMEAan, äh, evätään, jos äh, tämä on aika tiukka toimenpide. Kysymyksiä on esitetty onko yksi vai kaksi annosta. Suositus tällä haavaa on, joka perustuu taas siihen kokemukseen, joka meillä on annostuksesta H5 N1. Ja silloinhan tieteellinen komitea teki suosituksen. Niin- ja kliinisistä kokeista, joita ollaan tehty, rokotteesta se antoi ymmärtää, että kaksi annosta on tarpeen ymmärtän, että, että kliinisiä kokeita jatketaan tällä hetkellä ja joka päivä me odotamme ratkaisua näistä kliinisistä kokeista. Ja heti kun meillä on, on tiukempaa tietoa, on se sitten yksi tai kaksi annosta, niin sitten palataan uusin suosituksin tähän annostuskysymykseen. Ja sitten näistä tehoaineista on saatu kokemuksia tehoaineiden käytöstä. Siitä on saatu myös myönteistä kokemusta Ensinnäkin voitaisiin vähentää äh, antigeenien äh, virusten osuutta tässä rokotteessa voitaisiin vähentää näitä jopa nelinkertaisesti verrattuna siihen, jos ei ole näitä tehoaineita. Ja tämä kaikiti on tärkeä konsepti silloin, kun puhutaan pandemiasta, jolloin on saatava mahdollisimman nopeasti riittävästi antigeenia, jotta pystytään sitten saamaan tämä rokote aikaan. Jos nimittäin halutaan nelinkerta, nel, nelinkertaa jos annostus vähän nelinkertaisesti, silloin sen vaikutus on toinen. On myönteisiä näkökohtia tässä tehoaineissa, siksi niitä käytetään laajasti, ei pelkästään influenssarokotteissa pandemian kohdalla, vaan niitä käytetään myös muissa rokotteissa. No, nämä tehoaineet, nämä eivät ole mitään vaarallisia kemikaaleja. Eskavaliin on yksi ö, luonnollinen substanssi meidän elimistömme, elimistömme, elimistössämme. Näin ollen se on luonnollinen aines. Ja se on myös GSA-rokotteessa, joka on vitamiini E. -tä. E-vitamiinia ja tästä on tehty turvallisuusselvityksiä näistä kahdesta aineesta, eikä mitään merkkiä oli, että ne aiheuttaisi jotakin haitallista vahinkoa silloin, kun niitä käytetään. Täällä kysyttiin myös turvallisuudesta silloin, kun puhutaan siitä, mitä USAssa tapahtui vuonna 1976. Haluan todeta, että silloin silloin käytettiin aivan toisenlaista rokotetta ja koskaan ei ole osoitettu, että olisi ollut yhteys näiden sivuvaikutusten ja tämän rokotteen välillä tuohon aikaan, 1976, mutta se oli H1N1 kanta, ja meillä on ollut H1N1 kantaa jo monen, monta vuotta näissä äh, flunssa rokotteissa eikä vaikka ne liity vuoden 76 tapahtumiin USAssa. Komitea on selvittänyt tätä ja on selvitetty myös ö, mahdollisia riskejä tähän rokotteeseen liittyen, mutta on kuitenkin tärkeää, niin kuin alussa sanoinkin, että meillä täytyy se, selkeä järjestelmä, jotta voidaan havainnoida, tule, syntyykö mitään sivuvaikutuksia. jos sivuvaikutuksia syntyisi, meidän täytyy meidän täytyy sitten saada rokote pois, jotta me voisimme tehdä selvitystä, koska sivuvaikutukset saattavat olla esiintyä niin alhaisella frekvenssillä, että täytyy tutkia laajempia populaatioita ennen kuin voidaan tehdä jotain johtopäätöksiä, mutta me, me odota saavamme näitä sivuvaikutuksia, mutta olemme kuitenkin käynnistäneet laajan ja kattavan järjestelmän, jossa on myös riippumattomia asiantuntijoita mukana. Ja haluan myös todeta, että tämä seuranta selvitys rokotteen käytöstä, käytöstä kliinisessä todellisuudessa se ei tapahdu pelkästään Euroopan unionissa. Meillä on hyvin tiivistä yhteistyötä muun maailman osian kanssa, amerikkalaisten kanssa ja muiden maailman viranomaisten kanssa ja tietenkin Australian viranomaisten kanssa, jossa on pandemia päällä. No niin, luulen, että olen, olen vastautunut, vastannut tähän annostuskysymyksiin, olen käsitellyt näitä tehoaineita. Olen käsitellyt myös sitä, mitä tapahtui USAssa vuonna 1976. Vielä yksi asia jäi auki, nimittäin allergiset reaktiot. Kyllä, kyllä on mainittu, tässä tuoteinformaatiossa on mainittu, että ne ihmiset, jotka ovat allergisia esimerkiksi munaproteiinille, saattavat silloin kontraindikaation takia näitä aineita ei pidä ottaa. Tästä on siis myös huolehdittu ja tämä näkyy tuotespekseissä. Täällä kysyttiin myös bakteereista ja tässä on ollut valmistusongelmia aikaisemminkin week we have had an extra inspection at the Baxter-yritys, Baxter on sataprosenttisen varma, että se tuotanto on sataprosenttisten standardien tasolla. Ja tämä on yksi syy, miksi me voimme odottaa myönteistä näkemystä Baxterin rokotteista myöhemmin tällä viikolla. Ja Dagmar kysyi myös antibioottiresistenssistä. Totta kai, jos teollisuus laittaa 100 prosenttia tutkimuksiin, jotta saa, ja sitten saa 100 dollaria takaisin. Ja sitten se käytetään johonkin muualle se raha. Ja ongelma on siinä, että, että kehitetään uusia antibiootteja, mutta niitä ei haluta käyttää, koska niitä halutaan säästää, jotta voitaisiin hoitaa resistenttejä bakteereita. Emme halua sitä laajasti käytettävän, niin tältä kantilta on niin paljon markkina-alueita, uusille antibiooteille. Toinen juttu on se, että tämä on tieteellisesti hyvin vaikeaa saada uusia antibiootteja kehitettyä. Se maksaa kosolti rahaa. Tarvetta on saada kannustimia lääketeollisuudelle, jotta saataisiin antibiootteja. Ja tästä puhuttiin Ruotsin puheenjohtaja äh, Ruotsin järjestämässä tapaamisessa. Äh, ja se keskusteltiin myös epävirallisessa terveysministerineuvostossa ja tästä varmasti Ruotsi tulee tekemään ehdotuksia, miten tämä voitaisiin ratkaista. Minulla on omia ajatuksiani, niin miten se tehdään, mutta koska EMEA ei ole täällä tekemässä politiikkaa, niin en tunge nokkaani tähän asiaan. Merci, monsieur directeur. Kiitoksia, herra johtaja. Peter Liese. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia pääjohtaja Lönkren, muutama lisäkysymys. Te puhuitte kontraindikaatioista, näistä äh, munavalkuaisallergioista, onko kohdalla, onko muita kontraindikaatioita, onko muita henkilöryhmiä, jos emme äh, suosittele olemaan rokottamatta, vai onko sitten rajallisia lupia? Viittaan edellä äh, kysymyksiin raskaista naisesta kolmen ensimmäisen raskauskuukauden aikana. Onko tässä rajoituksia, lupa, luparajoituksia? Pyytäisin teitä, teitä vastaamaan tähän vielä selkeästi, koska jos me olemme sekaisin tässä valiokunnassa, viime kokouksen jälkeen Rova Jakobin kanssa, jos sanottiin, että, että on ongelmia lasten kohdalla ja raskaana olevien naisten kohdalla, niin miten sekaisista, sekaisista tavalliset kansalaiset ovat. Kyllä emeän suositus pitäisi olla että mitä, suositu, mitä lupia näihin rokotteisiin riittyy, onko rajoituksia, onko populaatioryhmiä, joita tämä lupa ei koske, vai onko niin, että, että esimerkiksi raskanavat naiset ja lapset sitten nykytilanteen mukaan ovat sellaisia, että, että lupa voidaan heihinkin ulottaa. Toinen kohta sitten Tamifluun antiviruslääkehoito. Tähän no kun nyt, onko nyt avataan kapseli ja sitten käsitellään lapsia näille. Olen työskennellyt laps, last, la, äh, näiden aikaisemmin ja siinä voidaan selvittää, tekevätkö vanhemmat näin, että hoidetaanko tämä lääkitys oikein. Minä en usko, että tämä on kovinkaan yksinkertaista. Meidän pitäisi noudattaa normaalia tapaa, että käytetään niin kuin mehumaista lääkitystä niin, että se todellakin annetaan näille, koska vanhemmat, jotka ymmärtävät vähän lääketieteestä, eivät välttämättä ymmärrä sitä vaan kieltä koska ovat maahanmuuttajia, niin kyllä minä kovasti epäilen, että onko tämä, tämä oikea hoitomuoto käyttää käyttäneitä kapseleita. Siksi uskon, että me tarvitsemme tässä optimaalista ö, ö, lääkitysmuotoa. Kiitos. Merci, euh, Monsieur Madame McAvan. Ihan nopeasti näistä vahvisteista, joka ei välittömästi liity influenssaan, mutta tämä on brittimediassa tänään. Vastakahdella Lundgren selkeyttää. Tänä vuonna nuori koulutyttö kuoli useampia tuntee sen jälkeen, kun hän on saanut kohdon kaula rokotteen En Emme tiedä, onko kuoleman ja rokotevälle yhteyttä. Lääkäri sanoi, että joku sairaus lapsella oli, mutta kytköstä ei tiedetä. Jossakin lehdissä tänään kirjoitetaan, että tässä kohdan kaulaa rokotteessa käytetään samaa tehoainetta kuin sikainfluenssarokotteessa. Voisitko vahvistaa, onko näin? Euh, Anteeksi. Lienekö tämä viimeinen kysymys? Vai menikö joku käsi ohitse? Ralongren, voisitko vastata kysymyksiin? Ja sitten loppusananne. Kiitos. Mitä Severiksiin tulee, vain vahvistaa, että, että näissä kahdessa rokotteessa ei ole samaa vahvistetta. Mutta olemme antaneet tästä tiedon. Ja meidän tulee tästä ää, sivuvaikutusraportti. Perehdymme tähän. Täytyy muistaa, että tällaisia rokotteja on näyttö miljoonia annoksia ongelmitta pyrimme perehtymään tähän tapaukseen ja selvittämään, onko tässä kytkössä tai ei. Mä vakuuttaa, että tämä työ on jo alkanut. Sitten Tamiflu-kysymys. Olen samaa mieltä kanssasi, että, että lasten tapauksessa on ongelmia, mutta komiteallamme oli keskustelu viime viikolla liittyen aiheeseen, ja Tamiflu-indikaatiossa on nyt alle kuusi kuukautta vanhojen lasten hoito pandemian aikana. Joten olemme laskeneet ikärajaa Tamiflon suosituksissa. Tämä on erittäin hankalaa, sillä meillä ei ole mitään lastenlääketieteen mukaista lääkeformulaa, jotta saisimme sitä annostelussa ohjeen mukaista annostelua. Mutta mutta tässä on, semmoista ää, apteekissa voidaan extempore valmistaa lääke muoto lapsille. Eli uudet ohjeet tästä valmistuksesta on tulossa. Mutta kun mitään lastenlääkeformulaa ei ole, niin voisimme tässä hyödyntää apteekkareiden lääkevalmistustaitoja käyttää tässä, mutta enpä tiedä, ovatko eri jäsenvaltioiden apteekit valmiita auttamaan vanhempia tässä. Mutta tämä, tämä me olemme valinneet. Se Tamiflusta. Sitten lapset ja raskaussuosituksen loppulaitaminen ehkä Ekainen Marko Kavalierille asiantuntijalle niin tässä, joka voisi briefata tässä. Me... So, uh, Kiitos Thomas. Mitä lapsiin tulee? Suositus, joka on otettu mukaan tähän tietoon, tulee ennen kaikkea kokemuksista, joita on kerätty eri rokotteista. koerokotteista. Ja nämä tutkimukset ovat nyt tämän ö, suosituksen pohjana, joka on annettu H1N1-rokotteista. Haluaisin mainita tässä, että mitä tulee kontraindikatiivisiin vaikutuksiin, niin alle kuuden kuukauden ikäis sitten lasten osalta ei ole mahdollista tehdä suositusta, joten tälle ikäryhmälle ei voi tällä erää antaa mitään rokotesuositusta, eikä meillä ole myöskään kokemusta kausirokotteista heidän osaltaan, joten on vaikea saada mitään tehdä johtopäätöksiä ilman, että on kliinistä tutkimustulosta. H1N1 kuuden kuukauden viiva 17 vuoden ikäisille lapsille kliinisissä kokeissa on käytetty aikuisannoksia äh, tässä 3-9-vuotiaille oli tässä pandemia äh, kliinisissä kokeissa osallistujia, eli he ovat saaneet puolikkaita annoksia, kaksi kertaa puolikkaan annoksen, ja tämä vaikuttaa, äh, he, tässä oli hyviä vastauksia H5N1 rokotteissa. 10-17-vuotiaille eli vanhemmille ja teini-ikäisille lapsille täysi aikuisannos, kunnes toisin sanotaan. Tämä on erityistä, kun ajatellaan 10-12-vuotiaita lapsia. Tämä pätee No tämä me tiedämme tällä erään lapsista ja tämä on se pohja, jonka pohjalta tehtiin tämä suositus rokoteannoksesta tälle, näille ikäryhmille. Mitä sitten raskan oleviin naisiin tulee, niin tiedämme immunologisista testeistä kausirokotteiden osalta. Ei ole syytä olettaa, että tässä raskana olevien naisten vastaus rokotteeseen olisi erilainen. Ja mitä turvallisuuteen tulee, niin tietysti meillä on valtaisesti kliinisiä kokeita, joita tehdään raskana olevilla naisilla, mutta Yhdysvalloissa rokotetta on käytetty myönnetty raskana oleville esimerkiksi 2000, 2003 vuosina. Yli kaksi miljoonaa raskana oleva naista sai rokotteen ja me olemme saaneet siis tietoja, voimme käyttää tietoja, joita on kerätty kausirokotteista, samoin kuin tietoja hyvin johdotuista, hyväksytyistä tutkimuksista rokotteiden ja toksikologian kehityksen osalta, joten niiden pohjalta ei ole mitään syytä olettaa, että nämä rokotteet eivät olisi turvallisia raskana oleville naisille. On kuitenkin äärimmäisen tärkeää, että riskiarviointimenetelmät ovat äh, käytössä. Ja vastuu ei ole tässä vain valmistajilla, vaan myös ECDC ja EMEAlla niin, että luodaan erilaisia rekistereitä, joissa joihin kerätään riittävästi tietoa mahdollisimman pian sitten, kun tätä rokotetta on käytetty näitä erityisryhmiä varten. Voisin myös lisätä, että meillä on myönteinen lausunto kolmelle koerokotteelle. Nyt alkaa aito työ rokotteiden seuranta käytössä. Ja voin taata, että emme tekee kaikkeensa, jotta kaikki mahdolliset sivuvaikutukset otetaan huomioon. Työskentelemme erittäin transparentisti. Etukullista tietoa me tarjoamme sitä. Ja komitea on myöskin viemässä loppuun kliiniset kokeet ja lasten ja raskana olevien naisten suhteen seuraamme kantojemme oikeellisuutta ja pidämme suurta yleisöä ja kansalaisia perilaisesta. Kiitän teitä ja viimeis... Lopuksi puheenvuoron herra Nistikolle, joka haluaa puhua. Hän, hän on edustajamme. Kiitoksia puheenjohtaja. No entisenä tämän valiokunnan jäsenenä olen todella ylpeä ja todellakin innoissani siitä, kun te kuuntelette jostakin asiasta pidettävää puhetta ja kiitän kovasti Rod Berentia ja Juso ja Peter Liisea. Ja minä nyt puuttuisin muutamaan asiaan. Ensinnäkin haluan, koska olen myös tämä, tämän tieteellisen komitean jäsen, haluan kiittää tätä upeaa verkostoa, osaamisverkostoa, jota meillä on Euroopassa. Minä kiitän kaikkia maita, niiden panoksesta. Kiitän näitä asiantuntijoita ja ihmisiä, jotka ovat yötä, yötolkulla ja päivätolkulla kantaneet vastuunsa, kuten Thomas Salmon Ruotsista, Ian Hutchison Britanniasta ja Barbara Bansilia Alankomaista ja, ja kaikkia muitakin. Tämä on velvollisuus ja parlamentin jäsenten pitäisi olla eh, ylpeitä siitä, että tällaiset ihmiset ovat tässä työssä mukana. Ja eh, on aina suositeltu sitä, että, että, että puututaan näihin kysymyksiin. Että, ja meidän täytyy selvittää nämä mahdolliset sivuvaikutukset näistä rokotteissakin täytyisi pohtia strategiaa ja täytyy selvittää ihmisiä, jotka ovat erityisen alttiita riskeille, jotka ovat erityisen riskin kohdalla. Täytyy kerätä dataa, jotta voidaan kattaa myös muut populaatiot. Haluan myös sanoa, että pitäisi välttää pana- paniikki ja hätäiset reaktiot. Sehän näkyy mediassa. Se taas äh, äh, hermostuttaa kansalaisia – kuitenkin rokote on turvallinen, turvallinen ja me voimme olla varmoja tästä. Ja mitä taas tulee eräseen kysymykseen, kysymykseen sen äh, aineen nielemisestä. Not toxic at all. It's a... Skvaleenista. Tämähän on emulsio. Se on pelkästään emulsio, joka Se on tervetullut rokotteena ja Biomersal, Biomersal jossa oikeastaan se on se, se on neurotoksinen, se voi olla vaarallinen. Me tiedämme, että silloin kun tätä rokotetaan aivoihin, niin silloin tämä raskas metalli ö, tuottaa neurotoksisia substansseja – mutta toksisisuus tässä yhdessä aineessa, yhdessä annoksessa on niin pieni, vaan 25 milligrammaa. Ja minun huoleni Dagmar, jos seuraa tätä ongelmaa, koskee elintarvikkeita, koska tässä on vain kaksi piikitystä, A25 mikrogrammaa, joka on ei mitään. Ja ympäristövaliokunnan pitäisi olla tietoinen tästä, tämä jatkuva altistuminen elintarvikkeelle 20 vuoden päästä, niin mitä sitten tapahtuu? Mitä sitten? Ne, monet ihmiset, jos saavat Alzheimerin ja muussa, tämä on se todellinen vuoden aihe, eikä niinkään tämä rokote. Ja haluan kiittää Thomas Lundgrenia, hän on tehnyt hienoa työtä hoidit todella hienosti. Kiitos kovasti. Merci, Monsieur Lundgren, au nom de... Kiitoksia kaikkien kollegoiden nimissä, herra Lundgren, selityksistä. Kiitos kaikille teille. Istunto loppuu.